Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Sitzung unseres Ausschusses. Jatkamme valiokunnan kokousta ja tullaan kohtaan 11 esityslistalla. Elektrikkalaitteiden ja sähkölaitteiden jäte siirryttävä direktiivi. Karl-Heinz Florens, hyvin näkyvä esittelijä tässä on, joka asiaa on tutkinut ja esittelijä meidät nyt alustaa tästä teemasta. Herra Florensilla on puheenvuoro. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Vuonna 2002han me ensimmäistä kertaa pyrimme EU-tasolla järjestelemään käytettyjen laitteiden käsittelyä romuautodirektiivin jälkeen tämä oli melkoinen haaste, joten nyt ensimmäistä kertaa me pyrimme löytämään Euroopan laajuisia määräyksiä ja sopeuttamaan niitä toisiinsa. Tehän tiedätte, että jätelainsäädäntöä tehdään puitelainsäädäntön muodossa Brysselissä, mutta pääasiallisesti asia hoidetaan kuitenkin kansallisen lainsäädännön kautta. Ja tästäpä syystä muistuttaisin teitä siitä, että ensimmäiset, ensimmäisen direktiivin sekannukset johtivat ongelmallisiin tilanteisiin, koska ihmiset eivät tienneet, millä tavalla määräyksiä tulisi soveltaa ja panna täytäntöön. Ja tiedätte, että tietyt asiat aiheuttivat ongelmia muutamia vuosia sitten, kun ei tiedetty, miten tämä transponointi pitäisi toi, toteuttaa. Elektroniikkalaite romun määrä on kasvanut huomattavasti määrin viime vuosien aikana ja tämä trendi tulee tulevaisuudessakin jatkumaan. Katsokaa vaikka kotonanne, minkälaista romua sinne on hankittu, varsinkin jos perheessä on lapsia, kuinka nopeasti ne ovat vanhentuneita tavaroita. Ja nämä laitteet pitää ensin kunnolla käsitellä, eli tehdä ne myrkyttömyksi niin sanotusti ja saattaa sitten uusiokäyttöön. Ja tästäpä syystä tuossa vuoden 2000 tienoilla oli tarkoituksena löytää ratkaisu tähän ongelmaan, koska jo silloin tiedettiin, että tässä syntyy eräänlainen raaka-ainekonflikti. Ja tämä direktiivi auttaa meitä käsittelemään paremmin näitä raaka-aineita. Ja siihenkin siihen liittyen ongelma onkin se, että me olemme valitettavasti joutuneet havaitsemaan, että ensimmäinen direktiivi ei ollutkaan niin menestyksekäs kuin me olisimme toivoneet sen olevan, sillä vain noin 40 prosenttia laitteista joita siis kaupattiin yritysten ja yksityishenkilöiden välillä, niin ne vain 40 prosenttia kuului tämän direktiivin soveltamisalan piiriin ja noin 33 prosenttia kaikista laitteista ovat olleet soveltamisalan piirissä ja no tietenkin voidaan kiistellä siitä, että miksi näin on päässyt käy, käymään. Ongelmana on se, että noin 70 prosenttia tuotteista on sellaisia, joista ei tiedetä, millä tavalla niitä tulisi käsitellä esimerkiksi kaikki kaasut ja muut ilmastoa vahingoittavat kasvihuonekaasut. Niitä ei tietenkään kaikkia käsitelty huolimattomasti, mutta me tiedämme, että tarkkoja lukuja ei ole edes tarjolla. Ja nyt tähän aiotaan puuttua. Komissiohan on esittänyt muutamia ehdotuksia ja osa niistä näyttää ihan pätevältä. Tietenkin aina löytyy vastarannan kiiskeä. Meillä on suuret yhtenäismarkkinat. Siksi halusinkin täällä Euroopan parlamentissa tätä asiaa käsitellä, eikä kansallisessa parlamentissa. Ja kun puhutaan laiteromusta, niin kansallisia määräyksiä tulisi nyt sopeuttaa uuteen tilanteeseen, mutta toisella tavalla kuin tähän asti. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa esille ja siihen liittyen kysymys komissiolle. Ens, ensimmäisessä direktiivissähän todetaan soveltamisalan suhteen käsitellään tässä laite romupuolen. Eli vi ja ros, nämä käsiteltäisiin molemmat tässä ROS-paketissa. Uskoakseni oikeusperusta olisi 95, no se aiheutti kyllä meille aina ongelmia, mutta kunhan standardit on saatu ruuvattua riittävän korkealle tasolle, niin silloin voidaan käyttää artikla 95 jos kunnianhimoisia standardeja käytetään, niin silloin 9.5 käy minulle, mutta kysyisinkin, että miten komissio tämän tulkitsee, miksi se on ehdottanut tällaista, eli et, miksi on päädytty tällaiseen ratkaisuun. Ja mitä tulee talteenottoprosentiin, Jotkut halusivat, että viisi kiloa tai 11 kiloa olisi tämä luku. Jotkut näsäviisaat sanoivat, että nolla olisi hyvä luku. Ja niin kuin äskeisessä keskustelussa, kun aiheena oli ETS, niin kuin sosiaalidemokraattien koordinaattori sanoi, niin kolmen een osaltakin tämä oli melkoista kilpailua neuvoston komission ja parlamentin kesken ja sovimme luvuksi neljä kiloa uudet tervetulleet maat eivät kyenneet edes soveltamaan mitään korkeampaa lukua ja aikanaan Saksa sovelsi neljää 15kin kiloa niin kuin Itävaltakin ja nyt kompromississa lukee 4 kiloa. Nyt, kompromiss, nyt tarkoit, tämä muutos tarkoittaa sitä, että luovutaan kiloista ja siirrytään prosentteihin ja nämä prosenttiluvut perustuvat niihin tuotteisiin, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana saatettu markkinoille. Tietenkin tästäkin voidaan keskustella niin kuin luvuista ja prosenttiluvuista yleensäkin, mutta tämä prosenttiluku ei ole mikään rangaistus, vaan prosenttiluvun avulla yritetään säästää raaka-aineita tulevillekin sukupolville. Me emme halua siis ostaa tuotteita, käyttää ja sitten heittää pois tai viedä ne maasta laittomasti, vaan haluamme säästää näitä arvokkaita raaka-aineita. Siksi meillä pitää olla tällaisia kunnianhimoisia prosenttilukuja käytössä. Tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa ongelmia saattaa tällä rintamalla syntyä, mutta uskonpa, että ratkaisukin ongelma voidaan löytää. Ja nyt kysyisinkin komissiolta Komissio on täällä kyllä hyvinkin suurin riven edustettuna. Miten olette päätyneet tähän prosenttilukuun? Mutta on hienoa, että ehdotatte Niin, komissio siis ehdottaa business to business ja business to consumer. No nyt täytyy kyllä skarpata, pikkuhiljaa menee sanat sekaisin. Niin, tämä on aika kunnianhimoinen. Te tiedätte, että minuun ollaan kyllä asiantiimolta yhteydessä hyvin hanakastikin. Eli mitä tapahtuu vuoteen 2016 asti? Eli vuonna 2016 näitä lukuja sovellettaisiin, mutta mitä sitä ennen? Onko tässä olemassa tietty tyhjiö? Millä tavalla tämä tyhjiö voitaisiin täyttää tai kaventaa tätä syntynyttä kuilua? niin 20, 30 prosenttia siirretään tähän loppukäsittelyyn, mutta meidän pitäisi määritellä vielä tarkemmin sitä, että miltä osin laite, laitteita pitää antaa käyttöön ja kenenkä pitää maksaa mitä. Jotkut ovat sanoneet, että joidenkin pitäisi maksaa enemmän, toiset taas ovat sitä mieltä, että ham, käytetty hammasharja pitäisi hakea ihan kuluttajan kylppäristä. Tietenkin tuottajalla on vastuunsa, mutta kuluttajallakin on tällainen sosiaalisluonteinen vastuu. Hänenkin pitää kantaa kortensa kekoon esimerkiksi viemällä nämä käytetyt tuotteet keräyspisteisiin tai muuten luovuttaa tuote, jotta ettei näitä laitteita huku niin sanotusti. En tiedä, ainakin meillä, jos jätätte ilta kahdeksalla käytetyn jääkaapin kadulle, niin aamu kahdeksalta se on hävinnyt, mutta ei ainakaan roskakuskit sitä ole vieneet, vaan joku ihan muu. No, jos tiedettäisiin, että tästä jääkaapista on nämä vaaralliset nesteet poistettu kunnolla, niin eihän se haittaa, mutta kun sitä ei aina tiedä. Eli kyllä me tarvitsemme selkeätä dokumentaatiota siitä, miten tämä asia etenee. Mutta oli miten oli, 33 prosenttia on liian alhainen luku, siinä pitää päästä huomattavasti paljon korkeammalle ja komissio varmaan kertoo siitä enemmän. Ja sitten varmaankin vaikeimpaan kysymykseen. Eli valmistajien rekisteröintiä, miten tämä määritellään ylipäätään. Sekin oli aika lailla melkoista kädenvääntöä. Ja silloin haluttiin kaikki hoitaa kansallisella tasolla, mutta itse asun maassa, jossa asiat haluttiin hoitaa jopa 16 eri osa valtiossa ja Itävallassa tilanne ei ole kovinkaan paljon suurempi, mutta nyt tilanne on muuttunut. Hoidetaan tämä valtiokohtaisesti mutta silti tämä on kinkkinen <laughs> kysymys. Ja kun kyse on suurista sisämarkkinoista, niin eiköhän meillä pitäisi olla myöskin rahkeita synnyttää jonkinlainen rekisteröintivirastojärjestelmä esimerkiksi valmistajan kotimaassa. Eli syntyisi eräänlainen tietoverkosto. Ja se tarkoittaisi sitä, että Alankomaissa rekisteröity jääkaappi voitaisiin, sitä voitaisiin myydä myöskin Portugalissa. Tietenkin monet vastustavat tätä koko hanketta sanomalla, että kuka maksaa viulut. No ei se helppo kysymys ole, mutta jos asiat hoidetaan yhdessä maassa, niin siellä jätehuoltokustannukset ovat to- aivan toisenlaiset kuin muualla. Mutta meidän ei saa, meidän ei tulisi johtaa ketään harhaan. Meillä on sisämarkkinat olemassa. Jos katsotaan nyt Berliinin ja Münchenin välinen toiminta, niin tuskin siinä on suuria eroja, jos väl katsotaan sen, että miten Berliinin ja Portugalin välillä tiedot voitaisiin välittää. Se voisi olla jopa helpompaa kuin tällä hetkellä Saksan sisäinen tiedon välittäminen. No, meidän tulisi varmaankin etsiä ratkaisumallia tähän yhteisötason rahoitusjärjestelmään. Ja kun sitten rekisteröinnin kautta havaitaan, että jossain toiminta on halvempaa kuin muualla, niin sehän on todella markkinoihin vaikuttava tekijä. Eli meidän täytyy tarkkaan katsoa tätä asiaa ja minun mielestäni olisi melkoinen harppaus väärään suuntaan, jos vastuuvirastot, kuten Saksan ympäristövirasto ja ministeriö, jotka kansallisella tasolla vain katsovat rahavirtoihin omaan suuntaan, niin tietenkin haluavat vaalia näitä tuloja, mutta jos tällaisia järjestelmiä olisi 27 kappaletta, niin se on kyllä ylitse ampuvaa ja aivan liian kallista kansan talouksille. Eli kyllä meidän pitäisi löytää tosiaan ratkaisumalli, vaikka yhden, yhden ainoan yksikön perustaminen ei varmaankaan riitä tai onnistuu Euroopan unionin tasolla. No tähän astihan asiat on hoidettu sillä tavalla, että nämä keräyspisteet olivat kaiken A ja O, eli siellä siis mm, rahoituspuolet ratkaistiin ja komissio on esittänyt oman ehdotuksensa, joka on pieni parannus, vaikka olenkin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kyllä kuluttajallakin on omat vastuunsa. Siinäpä arvon kollegat kaikki, mitä itse haluaisin teille ehdottaa. Siinä olivat tärkeimmät asiat. Meillähän on tämä erityismenettely, jonka nimi, nimeä en saa nyt sanottua. Se nyt ei ole komitologian menettely, vaan eräs toinen. Joskus aikojen alussa me päätimme, herra puheenjohtaja, että me voimme reagoida vain ainoastaan siihen, mitä komission mielestä pitäisi muuttaa. Näinhän se toimivaltuus menee. Mutta minä olen sanonut, että parlamentti valvoo hallintoa. No, ehkäpä tilanne on toisenlainen. Kyllähän meidän pitää parlamentaarisesti puuttua asioiden kulkuun, mutta ilmeisesti me olemme valinneet nyt sellaisen ratkaisumallin, joka johtaa siihen tilanteeseen, että me keskustelemme ja muutamme vain niitä kohtia, joihin liittyen komissio on esittänyt oman ehdotuksensa. No ehkäpä minulla oli oma heikko hetkeni silloin, kun hyväksyn tällaisen ehdotuksen. No ehkäpä olisi hyvä, jos komissio puuttuisi näihin kysymyksiin, niin erityisesti tähän määritelmään business to business ja business to consumer. Se on tärkeä kysymys ja hankala asia. Ja sitten autorisointi ja vielä rahoitusasiatkin. Kyllä byrokratian rattaat jylläävät tässä kyllä aivan järjettömään tahtiin. Kyllä tässä voitaisiin säästää vaikka kuinka paljon rahaa, jota voitaisiin sitten paremmin käyttää erinomaisiin ympäristösuojeleviin projekteihin. Kiitoksia. karl Kiitoksia paljon Karl-Heinz Florenz asiantuntevasta alustuksesta asiaan. seuraavassa ähm, neuvottelukunnassa, konventissa tästä uudesta sopimuksesta varmaan täytyy tämä byrokratia-asia ottaa esille. Niin siellä voidaan tehdä näitä muutoksia, mutta parlamentilla ei ole aloiteoikeutta. Ei uudenkaan sopimuksen mukaan. Komissiolta kysyttiin monia kysymyksiä, joten Klaus Kökler komissiosta voisi ottaa tähän kantaa. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon esittelijälle näistä alustavista huomioista ja hyvää iltapäivää kaikille. Jos voisin aloittaa viimeisestä asiasta, jonka herra Florence otti esille, miksi valitsimme tämän menettelytavan uudelleen laatiminen siis, voin vakuuttaa teille, että tätä ei ole tehty sen vuoksi, että muut toimielimet pidettäisiin ulkona keskustelusta. Tämä on tehty todella ja rehellisesti hyvässä uskossa, koska uudelleenlaatimisprosessi on tämä hyödyllinen väline, tapa, kun näin nuorta lainsäädäntölakia alviran uudelleen, joka on vielä oikeastaan prosessissa kun se tulee käyttöön monissa maissa ja kasvaa ja miksi uudelleen laaditaan, niin tietysti on aina epävarmuustekijöitä ja huolenaiheita. Ja uudelleen laatiminen prosessi tietyssä määrin ainakin voi suojata tiettyjä säännöksiä, jotka eivät näytä olevan siinä tarpeessa, että ne uusittaisiin kokonaan, joten uudelleen laatimisella haluttiin taata tai ainakin ylläpitää tietty oikeusvarmuuden taso ja jatkuvuuden taso. Ajatellen näitä hallintojen ja talouden toimijoita, joiden täytyy jatkaa toimimista tietysti sillä aikaa, kun me keskustelemme mahdollisista parannuksista. Mistä sitten tultiin, kun tämä ehdotus esitettiin? Tilanne oli aika selkeä. Oli siis hyvin uutta lainsäädäntöä, Kaksi-kolme vuotta vasta siitä oli saatu kerättyä käytännön kokemusta. Sitten mentiin uudelleenarviointia kohti. Ja uudelleenarvioinnilla oli hyvät syynsä ensinnäkin, ja esittelijä ne mainitsikin ne hyvin kattavalla tavalla. Tiettyjä teknisiä, hallinnollisia, oikeudellisia näkökohtia tuli esille, jotka selkeästi kokemuksen valossa tarvitsivat toista käsittelyä ja toiseksi sitten, mikä huolestuttavampaa ympäristönäkökulmasta on se meidän, Mä voin, piti panna merkille, että tässä käytännön tasolla ei, ei tehty oikeutta direktiivin tavoitteille. Eli näitä hallinnollista rasitetta oli paljon. Ja se sai meidät tätä ehdotusta kohti. Jotta, no, jos palataan erityisesti äh, soveltamisalaan. Miksi päätimme muuttaa tätä sekvenssiä, jos näin voi sanoa, nykytilanteessa, kuten esittelijä on maininnut? Tämä VEE-direktiivi määrittää toimialan ja ROH-direktiivi määrittelee tai toimii sen puitteissa. 95-direktiivi on sitova, jos otetaan 75 on sitten taas joustavuutta, mikä kuitenkin johtaa epäselvyyteen, ja, ja se ongelma on yritetty ratkaista kääntämällä tilanne toisinpäin. Joten nyt tässä uudessa ehdotuksessa olisi toimi, soveltamisala, joka määrittelee vähimmän sitovan luettelon tuotteista, joka on kattava ROHSille. Se olisi siis selkeä ja tämä olisi vähimmäissoveltamisala, mutta sitä voitaisiin jäsenvaltioissa 170 artiklan nojalla muuttaa milloin vain. Esitettiin myös kysymys, eikö pitäisi olla korkean tason standardit näille käsittelylle, ja näin pitääkin olla, se vahvistan Emmekä ole sitä mieltä, että kun annamme tämän soveltamisalan tuotteista, niin että se koskettaisi tätä mahdollisuutta, estäisi mahdollisuutta pitää yllä korkeita standardeja, eikä aiheuttaisi kilpajuoksua pohjaa kohti. Toinen kysymys tavoitteesta. Onko tämä tavoite? Onko se komissio oikea, jota komissio ehdottaa, onko se looginen? Mistä luvut tulevat? Osittain mainitsitte jo nämä luvut meidän tietojen mukaan prosenttia noin kaikista sähköelektroniikalta romusta, joka tulee unionin kerätään. 85 prosenttia VEEE laitteista kerätään ja nyt, kierrätetään. Ja sitten se on käytännössä se 65 prosenttia siitä, mitä markkinoille on tullut vuosina aiemmin. No valitettavasti tästä 85 prosentista näemme vain murto-osan eh, sellaisena, josta raportoidaan jäsenvaltiosta meille takaisin. Ja tästä nousee vakavia huolenaiheita esille, että tasapaino ehkä 50-55 prosenttia osalta saattaisi mennä harmaiden äh, alueiden kautta äh, laittomaan jätteen käsittelyyn ja pahimmassa tapauksessa laittomaan vientiin menisi. Meillä on semmoinen tällainen tunne, että direktiivi ja nämä perustelut ollaan kuullut, raaka-aineen varmistaminen, mutta myös takaaminen, että jätteitä käsitellään hyvin että direktiiviä muutetaan niin, että varmistetaan se, että 85 prosenttia kaikki, jotka siis kerätään, että ne käsitellään sellaisella tavalla, joka vastaa standardeja. Me olemme sitä mieltä, että me 85 prosenttia tai 65 prosenttia siitä, mitä on markkinoilla, niin se vain varmistaa, että erikseen kerätty materiaali myös käsitellään standardien mukaisesti. Ja meidän mielestämme olemme velvoitettuja se varmistamaan. Sitten kysyitte keräämisestä, onko todellakin tarpeen laajentaa valmistajien eh, velvoitetta kerätä kotitalouksien ovelta asti. Monissa tapauksissa meidän mielestämme tämä auttaisi valmistajia saavuttamaan velvoitteensa siitä, että suuria määriä VEE-jätettä e täytyy kerätä, koska tämä viimeinen vaihe katettaisiin tästä kotitalouden arvot keräyspisteeseen, mutta kuitenkin, tätä haluan painottaa. Emme tehneet tästä pakollista. Pidimme tämän säännöksen yllä niin kuin se nytkin on voimassa, että tämä voidaan tehdä, mutta se ei ole pakollista. Suosittelemme tai rohkaisemme jäsenvaltioita katsomaan tätä optiota, mutta ei pakollisena, kuten sanoin. Sitten tulisin kysymykseen rekistereistä. Se oli sitten toinen liikkeelle paljon voima tässä ja se tarvitsi toinen osa-alue, joka tarvitsi parannusta. Kun sidosryhmäkuulemisia kolme, kaksi kolme vuotta sitten pidettiin, kun kuuntelimme talouden toimijoita, kun kuuntelimme monia muita sidosryhmiä, niin e, koko ajan tuli esille tämä asia, että oli sietämätön taso hallinnollista rasitetta, ei välttämättä sitä niitä tietoisesti sitä haluttiin, mutta täytyy tehdä samoja asioita monissa eri maissa ja usein oli moninaisia maksuja samasta laitteesta, moninkertaisia maksuja. Ja tähän perustuen halusimme rekisterin, joka täyttää tietyt minimivaatimukset yksinkertaistetusta operaatiosta. Ensimmäinen minimivaatimus, jonka haluamme nähdä, jota ehdotamme, on se, että yksi rekisteröinti, fyysisesti puhuen rekisteröinti toimi, kaavakkeen täyttäminen tai se tietokoneella tekeminen, missä tahansa 27 valtiossa pitäisi riittää, ja tämä tieto pitäisi sitten virrata kaikki muihin jäsenvaltioihin. Ja silloin toimijoille tämä homma olisi hoidettu. Tämä kertova rekisteröinti johtaisi siihen, että voitaisiin raportoida sähkölaitteiden määristä, jotka markkinoille tulevat missä tahansa muussa jäsenvaltiossa, tai tämä voi olla osa yhtä kaavaketta meidän mielestämme, ja sen, sinne pitäisi pystyä informoimaan muita rekistereitä mahdollisista tuplamaksuista, pelkkäistä maksuista, tai että miten niitä voidaan välttää ja että ei vaadita tuplamaksuja samasta laitteesta. Joten tietoja rahavirroista pitäisi myös olla mahdollista saada tänne tietojenvaihdon kautta. Ja tähän liitetään se vielä, että haluaisimme nähdä sellaisen tilanteen, jossa ei olisi tarpeen talouden toimijoille perustaa toimipaikkaa kaikissa jäsenvaltioissa, joissa ne toimivat. Pitäisi olla muita mahdollisuuksia, joihin liittyy vähemmän rasitteita Tämä ensimmäiset kommentit, nämä toivottavasti päänäkökohdat esittelijältä esille tuomina näkökohdat kattaisi ja lisää selityksiä varmaankin miele- annan mielelläni, jos joku minulta jäi tässä mainitsematta. Kykler. Kiitoksia herra Kykler näistä tiedoista. Meillä on aikaa kello neljään asti ja minulla on kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Haluaako joku vielä tänne puheenvuoropyyntölistalle, muuten suljen sen. Hyvä. Ehdotan, että korkeintaan kolme minuuttia. No kaksi-kolme minuuttia se oikeastaan pitäisi olla, niin saadaan kaikki läpi. Uh, uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Yritän esittää asiani lyhyesti. En ole uusi jäsen, olen kuusi vuotta sitten ollut jo täällä ja silloin käsittelin intohimoisesti tätä asiaa. Kuten tiedät Karhain, ja olen iloinen, että voin taas päästä tämän asian kimppuun. Tämä on tärkeä direktiivi ja uskon, että kuultuani komission sanat, niin kyse on direktiivistä, jota pitää parantaa tarkistuksin, jotta tämä olisi selvempi. Kyllä tavoitteen asuttelu sopii ryhmällemme ihan selvästi, jos hallinnollista puolta voidaan yksinkertaistaa, niin mikä ettei, ja varsinkin jos tavoitteisiin päästään helpommin tarkastuksen kautta. Mutta se, että miten tähän tavoitteeseen päästään, niin se edellyttää tietenkin vielä keskustelua tulevien kuukausien aikana. Mitä tulee soveltamisalaan, niin komissio on antanut ihan hyvän ehdotuksen. Täytyy tietenkin katsoa tätä vielä tarkemmin, mutta pari kysymystä vielä. Olin yllättynyt siitä, mitä komissio juuri sanoi 65 prosenttiin liittyen ja sitten siis tähän tavoitteen alu- aloitteeseen. Minun mielestäni tämän piti olla alun alkaenkin kaikkea muuta kuin absoluuttinen, siis suhteellinen tavoite, mutta se oli mielestäni hyvin rajallinen tai rajoitettu. Ja komission ehdotushan on tällainen vastavirtaan kulkeva ehdotus, sillä 85 prosenttia romuista kerätään talteen, mutta osalle ei tehdä yhtään mitään. Nyt herää siis kysymys siitä, että tämä 65 prosenttia, onko se riittävän kunnianhimoinen tavoite? Pitäisiköhän meidän ottaa vaiheittain erilaisia tavoitteita käyttöön? Sitä täytyy pohtia, mutta tärkeää on, että valvonta- ja tarkastustoimintaa tehostetaan juuri keräyspuolella. Eli kaikkien pitää katsoa, voitaisinkohan direktiiviä vielä paremmin soveltaa. Sitten toinen asia, joka liittyy pitkän aikavälin toimintaan, se aikanaan aiheutti melkoisia frustiksia, ainakin minun tahollani. Eli yksittäiset tuotajat ovat vastuussa, mutta se ei käytännössä toteutunut. Eli meillä ei ollut mitään sovellettavissa olevia periaatteita. Kyllä sellaisia tarvitaan näiden kuluneiden vuosien aikana. Monet tuottajat haluavat toimia vastuullisesti, tuoda kunnon tuotteita markkinoille, joten meidän täytyy käyttää nykyistä direktiiviä tilanteen korjaamiseksi. Eli kyllä meidän täytyy aloitteellisesti toimia direktiivin parantamiseksi, eli ettei tuottajilla olisi koko vastuu mutta kuitenkin tarkoituksena on kierrättää tuotteet mahdollisimman tehokkaasti. Ja tärkeää on, että tuotteille, tuotteet paranevat entisestään. Tämä periaate, jonka eräs erittäin kuuluisa saksalainen professori esitti, niin sitä tulisi käyttää ja tämä cradle to cradle periaate, sitä pitäisi käyttää tämänkin direktiivin soveltamisen puitteissa tehokkaammin. Siinäpä kaikki. Tiedän, että me voimme tehostaa monia määräyksiä tässä direktiivissä, mutta ryhmämme voi tukea tätä perustavoitteen asoittelua, jonka takana komissio on. Kiitoksia. Dankeschön. Gibt Kolleginnen und Kollegen, Kiitoksia. Elektroniikkarungusta jotkut jäsenet pitävät kovasti, eivät halua tätä, tästä lopettamista puhua. Sitten edustaja Pana Potlos. <clears throat> This uh, very important issue is uh, I emphasize that because mm, minä painostaisin tässä tärkeä asiaa, koska tämä on, uu, tässä on uusia resursseja Euroopalle, että miten voitaisiin löytää uusia mahdollisuuksia elvyttää strategisia elementtejä Euroopalle, koska Eurooppa maksaa paljon rahaa joka vuosi, jotta sähköiset tietokoneet ja muut niin saataisiin kerättyä. No, kiitoksia esittelijälle. Ja komissiolle, että he hyvin arvokkaan meille asian esittelivät. Meidän tavoitteemme on löytää paras tie kerätä tai elvyttää nämä osat Tämä aihe on hyvin eduksi meille. Ja kaikille 27 maalle tämä pitää esittää ja uusi tekniikka toimeenpanna ja uusi asenne, koska tämä on helpoin tapa. No ei niin helppo, mutta helpoin meille, koska tällä tavalla sähkö, laiteromu, saa paljon elementtejä hyvin kalliita Thank you very much. Uh, Michael Tremopoulos. Kiitoksia. Sitten Michael Tremopoulos. Tremopoulos. No? Then uh, Julie Gerling. Ei ollutkaan sitten Julie Gerling. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alustavia kommentteja oman ryhmäni puolesta. Kun käyn tätä uudelleenlaadinta tekstiä läpi, niin minua hämmästytti se, että markkinatuntemus on jäänyt aika lailla lapsen kenkiin. Ymmärrän toki nämä tavoitteet, jotka on esitetty, eli että kierrätystaso nousisi entisestään, mutta täällä ei sanota sanallakaan, että miksi tietyillä aloilla toimitaan paremmin kuin toisilla. Mitkä tuotteet kierrätetään tehokkaammin kuin muut? Eli ei olla nähty, mitkä markkinat tällä hetkellä ovat. Mehän tiedämme, että mitä markkinoilla on, mutta miksi me emme voi vaikuttaa kuluttajan käyttäytymismalleihin toivotulla tavalla, sillä meidän parlamentaarikkojen tehtävänä on kehittää sellainen järjestelmä, joka ei perustu vain ainoastaan säätelyyn, vaan siihen, että kuluttajat ja tuottajat tulevat enemmänkin tietoisiksi siitä, mitkä nämä tavoitteemme ovat. Ja toivoisinkin, että me löytäisimme sellaisen selkeän linjauksen, että me näkisimme, millä saralla toimii järjestelmä hyvin ja millä ei. Meillä on nyt tällainen summittainen luku 65 prosenttia, mutta se ei oikeastaan kerro mitään. Miten voimme arvioida jossain vaiheessa, onko tämä uudelleen laadinta versio toiminut? Joten meidän pitäisi löytää sellainen järjestelmä, joka kertoisi meille, onko tämä korjausvaikutus vaikuttanut käytännön tasolla laisinkaan. Kuten sanottu, me kyllä tuemme tätä tavoitteen asettelua, mutta mitä menettelytapoihin tulee, niin piru piilee yksityiskohdissa ja meiltä nyt puuttuu näitä yksityiskohtia. Kiitoksia. Dankeschön, Richard Seber. Kiitoksia, Richard Seber. Taas. beim Berichterstatter als auch bei der haluaisin esittelijää ja komission esittelijää alustuksesta kiittää. Eurooppalainen resurssistrategia on myös tärkeä, joka ottaa huomioon myös sähkölaite kierrätyksen. En kuitenkaan ihan täysin ymmärtänyt komission esityksestä tätä valittua oikeusmuutta. Miksi pitää olla uudelleenlaatiminen? Miksi ei voida komissio vain päättää, että toimiko hyvin vai eikö toimi? Meidän tehtävämme pitäisi olla se, ja komissio pitää tehdä ehdotus siitä. Ajattelen, että tämä, oikea, tämä muoto oli oikea, enkä ole siihen tyytyväinen. Tämä oikeusperusta ei myöskään ole aivan oikea, koska tuotesidonnaisia säännöksiä tässä on. Mielestäni 95 artikla olisi ollut parempi, ei pelkästään 175. Sitten toiseksi näin ongelmia siinä, että tässä on niin paljon eroja jäsenvaltioiden välillä tähän asti ollut siinä, että miten nämä 65 prosenttia halutaan saavuttaa, joka vaaditaan näin. Ihan hyvin nämä erot näissä jäsenvaltioissa, kuten sanottuna, ovat ilmeisiä. Olisi tärkeää myös tämä eurooppalainen valmistaja joka halutaan mukaan tällä, tuoda mukaan tällä ehdotuksella, jos jos sen pitäisi toimia, niin sitten muilla alueilla tarvitaan muutoksia erityisesti tämän, tässä toimeenpanossa. Tässä työntekijöiden lähettämisessä on esimerkiksi nähty, että se ei ihan toimii ja valitettavasti sisämarkkinat kärsivät näistä eri muodoista, joilla lakeja toimeenpana jäsenvaltioissa. Eli komissio ottaa sisämarkkinoita kohti oikean askeleen, mutta yhden askeleen liian vähän. Koska jos haluamme eteenpäin mennä, niin täytyy myös taata se, että eurooppalainen valmistajakäsite, niin siihen liittyy myös lakien toimeenpano oikealla tavalla. Ja näin ei ole ollut tähän mennessä. Ja vanhoissa direktiiveissä on kansalliset järjestelmät ja sen toimivat joissain paremmin, jossa huonommin. Ja nyt täytyy kaksi askelta eteenpäin. Yksi on liian vähän mielestäni. No kolmanneksi on myös tärkeää tehtävänjako tehdä selväksi ja rasitteenjako valmistajien, jäsenvaltioiden ja kuntien välillä. Talouden tietysti pitää tuotteitaan käsittely- ja keräysjärjestelmä järjestää, mutta joissakin jäsenvaltiossahan tämä järjestelmä toimii kunnalliselta pohjalta jo, ja tässä direktiivin puitteissa täytyy määritellä tarkasti, miten tämä tulevaisuudessa pitäisi toimia. Hämmästynyt olin tästä sanomasta, että jo 85 prosenttia, kolme minuuttia oli aikaa. Puheenjohtaja, no sitten lopetan. Kiitoksia, herra Seber. Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan äh, vielä viitata äh, jätepuitedirektiivin jossa edellytetään tietyn hierarkian käyttämistä. Siinä puhutaan kierrätyksestä, uudelleenkäytöstä ja poistosta, käytöstä poistosta. Ja, ja ne ovat tietyssä järjestyksessä tapahtuvia toimintoja. En ymmärrä, miten tämän direktiivin osalta voidaan nyt siirtää tähän suuntaan. Se, että esimerkiksi tiettyjä laitteita ja koneita käytetään uudelleen, on mahdollista, tai ainakin sen pitäisi vähintäänkin olla mahdollista siinä muodossa, että laitteiden komponentteja käytetään uudelleen ja kierrätetään. Joten minun mielestäni meidän pitäisi soveltaa todella tiuk- tiukasti eh, hierarkista eh, toimintamallia ja jätteiden yhteydessä. Itsehän me se hyväksyimme. Ja, ja siksi haluaisin vielä rauhoittaa mieltäni, mitä herra Panajo tuossa toi esiin kysymyksiä, jotka liittyvät harvinaisiin ja, ja, ja arvokkaisiin laitteiden osiin. Jolle me ota niitä käyttöön ja hyödytä jollakin tavoin niitä uusia käyttö, <clears throat> käytössä, voimme joutua tilanteeseen, jossa suorastaan niistä on puutetta. Joten aion tutkia uudemman kerran vielä direktiiviä näiltä osin, koska minun mielestäni tämä näkemys ei ole riittävän syvällinen eikä tiukka. Kiitoksia Peter Liise. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen Karl-Heinz Florensin kanssa samoilla linjoilla. Mutta kolme erityishuomiota. Ensinnäkin aiheesta energiasäästölamput. Niistä olemme keskustelleet tiiviisti myöskin vaalitaistelun aikana. Monet ovat sanoneet, että elohopea, jota on näissä energiansäästölampuissa, on yksi syy sille, miksi niitä ei tulisi käyttää komissio on sanonut, että tämä peruste ei riitä, sillä kun energiaa tuotetaan, niin silloinkin elohopeaa päätyy luontoon, joten tietenkin tilannetta tulisi korjata tai parantaa. En tunne yhtäkään kuluttaa, joka veisi yhden energiasäästölampun johonkin keräyspisteeseen. Kyllä meidän täytyy löytää käyttäjäystävällisempi ja siten myöskin ympäristöystävällisempi ratkaisumalli. Se, että haettaisiin kotiovelta nämä tuotteet, niin mikä ettei, mutta ratkaisumalleja muitakin on olemassa. Ja ehkäpä voitaisiin toimia niin, että siellä missä tuote ostetaan, niin sinne se voi myöskin palauttaa. Se olisi käytännönläheinen ratkaisumalli, niin kuin pattereiden, paristojen osalta on tehty. Jotkut jopa toimivat tällä tavalla ja ehkäpä meidän tulisi pohtia, voitaisiinko tätä käyttää ihan sääntömääräisenä lähestymistapana. Sitten aurinkovoimakysymys. kysymys ne, jotka aurinkopaneeleita valmistavat, niin he ovat aika lailla huolissaan, jos soveltamisala kattaisi myöskin heidän tuotteensa. Se saattaisi johtaa tuotteiden hinnan räjähdysmäiseen kasvuun. Tätäkin tulisi käsitellä ja sitten tähän uudelleenlaadintaversioon, niin nyt vetoaisin puheenjohtajan suuntaan. Tehän olette entisenä perustus... Uh, laillisia asioita käsittelevän valiokunnan jäsenenä sanoneet, että, tai tiedätte, että täällä sanotaan, että mikäli on paikallaan, niin parlamentti ja valiokunta voi muuttaa myöskin sellaisia kohtia, joita komissio ei ehdota muutettavaksi. Ja mielestäni meidän tulisi kyllä tulkita tätä hyvin laveasti tätä määräyskohtaa, jotta me voimme sitten hyväksyä tällaisen kylläkin hyvin poliittisesti kiistanalaisen kysymyksen. Kiitoksia. Kiitoksia herra kollega Kessillä. Niin lukenesti niin tehdään ja nähdään, että mitä tarkistuksia tulee. Sitten Bogusław Sonik. Haluaisin yhtyä, mitä Kalais Florence sanoi, tai Seeper puhui tästä konkreettista tarpeesta, että täytyy konkreettisesti näyttää, että miten nämä voidaan tehokkaammin kerätä nämä laitteet. Esimerkiksi minun maassani valmistajat organisoituivat tällaisen rahaston, organisoivat tällaiseen keräykseen ja keräysastiat tai säiliöt järjestivät, mutta tällaiset villit markkinat silti syntyivät. Että kuka ottaa ensimmäisenä television tai jääkaapin kodin edestä ja sitten ne myydään romuksi ja siellä, ne, siellä niistä käsitellään tavalla, jossa ei huolehdita siitä, että todella huolehditaan ammattimaisesti näistä vaarallisista aineista. Nämä varsinaiset keräys, säiliöt ovat tyhjinä, eikä sitten huolehdita esimerkiksi näiden kaasujen keräämistä talteen esimerkiksi jääkaapeista. Eli tämä direktiivi on aiheuttanut sen, että on, tai siis pitäisi saada kehitettyä tätä laillista, laillisia markkinoita tässä keräyksessä, mutta se ei ole käytännössä toiminut. Tässä voit esimerkiksi tekaistujen kuittien kauppa lähteä kukoistamaan. Eli tässä pitäisi todellakin päästä siihen, että tässä olisi reaalista tämä, todellista tämä kerääminen ja että todellakin poistetaan se, mikä olisi vaarallista sellaisella tavalla, että se olisi hyödyllistä meille kaikille ja ympäristölle. Dankeschön, Christopher Fjellner. Kiitokset seuraavana kollega Fjellner. Jag vill upprepa det som flera talare tidigare har sagt, men det är värt att upprepa. Och det är nämligen det att jag tycker att det är... Niin, täällä on sanottu, että kyllä tässä kannattaa toisintoa harjoittaa, mutta ihmeellistä kuitenkin on se, että me saamme uudelleen laaditun version, joka pyrkii muuttamaan tilannetta. En tiedä, onko se nyt paikallaan Ilmeisesti tämä uudelleen toisinto rajoittaa meidän toimintamahdollisuuksia, mutta tietenkin hyviäkin puolia siitä löytyy. Ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla uudet määräykset vaikuttavat kauppaan, sillä kaupan tekoa ei saa vaikeuttaa entisestään. Koko ketjua ei saisi monimutkista. Mitä sitten muuten tulee tähän ehdotukseen. Tässä oli mahdollisuutena parantaa harmonisointia, mutta se jäi mahdollisuutena käyttämättä, niin kuin kollega Har Florence sanoi, ja tämä aiheuttaa kyllä teollisuuden toimijoille monia ongelmia. Erityisesti täytäntöön pano vaikeutuu, ja tästäpä syystä meidän tulisikin pohtia sellaista ratkaisumallia, että miettisimme millä tavalla – harmonisointiastetta voitaisiin tämän uudelleen laadinnan kautta parantaa. En nyt tunne alaa riittävän hyvin, mutta minua kyllä huolestuttaa se, että tämä direktiivi, joka kattaa lähinnä kotitalouksissa käytettäviä elektroniikkalaitteita, niin jättää suurimmaksi osaksi lähes kaikki teollisuuslaitosten elektroniset laitteet pois soveltamisalan piiristä. Eli meillä olisi silloin kaksi niin sanottua elektroniikka-alaa, jota käsitellään eri tavalla, sillä mehän tiedämme, että pienen tietokoneen tai elektronisen laitteen ja jonkun jättimäisen generaattorin välillä on vissi ero, ja tämä pitäisi huomioida jatkotyöskentelyssä siinäpä kaikessa lyhyyskäisyydessään kommenttini. Oreste Rossi. Edustaja Rossi. Sì, grazie Presidente, sono d'accordo. Kiitos puheenjohtaja. Olen samalla linjalla monien kollegoiden kanssa on välttämätöntä kierrättää sähkölaitteita ja on luonnollisesti varmistettava myöskin siitä, että järjestelmä on samanlainen ympäri Euroopan unionia. Ajattelen nyt yli ylipäätään äh, <clears throat> sähkölaitteiden keruuta ja, ja sitä, josko tuottajilla olisi tällainen velvollisuus. Kyllä näin voidaan ajatella, mutta ajattelen nyt Italiasta eräästä esimerkkiä. Tällä äh, hetkellä Italiassa on mahdollista päästä eroon vaikkapa vanhasta televisiosta useilla eri tavoilla – eri, erilaiset romuttamot vaikkapa ottavat vastaan televisioita ja, ja eri kunnissa erilaiset järjestelmät tätä silmällä pitäen. Myöskin vanhojen sähkölaitteiden lähettäminen kolmanten maailman ikään kuin apu ja tukitoimena yksi mahdollisuus. Jolle me mieti vastuujakoa ja näe sitä myöskin sillä tavoin, että loppukäyttäjällä on oma kortensa kannettavana kekoon tässä. Emme löydä tähän ratkaisua. On selvä, että myöskin tuottajalla on vastuu, mutta ei se käy että ei, se, ei, ei sovi ajatella asiaa sillä tavoin, että loppukäyttäjä on ikään kuin täysin vapaa kaikesta vastuusta. Eh, yksi tarkentava kysymys. Täällä on puhuttu 65 prosentista. Onko tämä alakohtainen luku vai, vai mistä? Täällä viitattiin kuluttajakäyttäytymiseen. Me tiedämme, että suuria laitteita halutaan kyllä palauttaa, mutta pieniä kodenkoneita ei niinkään, joten 65 prosenttia, mistä se kertoo? tämä luku voi tietenkin vääristellä todellisuutta, mikäli me emme tiedä, mistä oikeastaan on kyse. Herr Kökler nochmal drauf eingehen. Florence Kökler vielä pääsevät ääneen tästä. Sitten Sabine Wiltz. Ja, vielen Dank. Ähm, ich denke... Kiitoksia. Mielestäni on hyvä, että direktiiviä kehitetään edelleen sähkölaitteille ja elektri- elektroniikkalaitteille. Ja sitä on sisällöllisesti pidettävä hyvänä. Jaan kuitenkin tämän huolen ja kysymyksen tavoitteesta. Keräystavoite 65 prosenttia. Tästä luin, että se voitaisiin kahdessa vuodessa saavuttaa, ei vasta 2016. Sitten on myös järjestettävää, että tavoitteet perustuvat vanhojen laitteiden painoon, eikä tiettyihin laiteluokkiin, koska ne voivat olla hyvin erilaisia. Ja uskon, että se voi ottaa siihen, että sitten kevyet laitteet, joita kotitaloudessa on, kuten MP3-soittimet, niin sitten eh, joutuvat kotitalousjätteisiin ja silti raskaalla laitteella keräät tavoitteet saavutettaisiin. Tämä olisi myös vielä kysymys komissiolle, että miten tätä voidaan torjua ja estää, välttää näitä tätä ilmiötä. No, François Costet François Costet vielä. Kiitos, että sain vielä puheenvuoron. Yritän puhua todella nopeasti. Ja, ja puhuisinkin tämän direktiivin äh, <clears throat> toteuttamisen alasta. Ajattelen tässä lähinnä ilmastonmuutoksen vastaista äh, kamppailua ja kun tiedämme, että meillä on samanaikaisesti mahdollisuus käyttää esimerkiksi sellaisia lämpöpaneeleita, jotka <clears throat> perustuvat kadmiumin käyttöön, niillä on tietty volttimäärä ja ne ovat itse asiassa tehokkaampia kuin tietyt <clears throat> kierrätystoimet. Niiden päästöt ovat alhaisempia kuin mitä kierrätys järjestelmän perustuvat toimet. Meillä on olemassa myöskin lukuisa määrä tuottajia, jotka jo nyt tällä hetkellä pystyvät tuottamaan kyseisiä paneeleita. Niiden kesto ja käyttöaika on vähintäänkin 25 vuotta. En tiedä, miten nopeasti tällaisia paneeleita voitaisiin ottaa käytännössä käyttöön, mutta mielestäni tätä vaihtoehtoa olisi syytä miettiä, koska ne perustuvat joka tapauksessa uudistuvien energialähteiden käyttöön. Teema, josta vastaavat firmat ovat viime viikkoina ja päivinä paljon kuulleet aurinkopaneeleiden ongelmista. Herra Kögleriä pyytäisiin muutamiin kysymyksiin vielä vastaamaan ennen kuin Florence sanoo, miten mennään eteenpäin. Yeah, thank you. Thank you very much again for giving. Paljon kiitoksia, että saamme uudemman kerran kattaa kortemme kekoon. Kiitokset kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun esittelemällä meille näitä tärkeitä kommentteja. Pari usean otteeseen esitettyä huolenaihetta. Ensinnäkin tämä keräysaste, jota olemme täällä ehdottamassa. Kyllä pitää paikkansa että unionin parhaiten toimivissa talouksissa jo näinä päivinä keräysaste on lähellä 65 prosenttia siitä, mitä viime vuosina on laitteita viety markkinoille. Eli näissä kansantalouksissa tämä lukema on jo saavutettu, mutta me emme ole koskaan sanoneet, että tämä olisi loistava tavoite tai että se olisi sellainen, jota ei koskaan voitaisiin saavuttaa. Mutta on tietenkin selvää, että meidän pitää löytää direktiivi, jota sovelletaan kaikkialla unionissa, ja me tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa ei välttämättä päästä näin kylläisiin markkinoihin, vaan että määrät ovat suuret, joita myydään ja paljon kulkeutuu sitten romuna eteenpäin. Mutta tämä 2016 vuosiluku on meidän mielestämme hetki, jolloin myyntilukujen ja romujen palautussuhde on sillä tasolla, että päästään tähän 65 prosenttiin. Mutta sanottakoon, että ehdotuksessa emme käsittele tätä ylivalkaisesti tätä tavoitetta. Meillä on kaksikin turvaverkkoa. Eli ensinnäkin me haluamme palata parlamenttiin vuonna 2012 ehdotuksemme toteutettavuudesta. Kyse voisi olla kertomuksesta, jossa puhutaan määristä, mutta siinä voitaisiin ottaa huomioon myöskin er, muut eri aspektit, niin kuin jotkut sanoivat, että miksi meillä ei olisi eri laitteille erilaisia tavoitteita, pienet laitteet, suuret laitteet, kylmälaitteet ja muut laitteet. Eli kyllä tällainen mahdollisuus on olemassa. Eli että tulevien kahden, kolmen vuoden aikana voitaisiin käsitellä tätä yksityiskohtaisemmin ja palaisimme sitten teidän tykönne ja tekisimme ehdotuksen ja sitten tavoitteen asettelua voitaisiin tarvittaessa muokata. Mitä tulee 85 prosenttiin, no miksi me olemme tähän keräysasteeseen päätyneet? niin jotkut ovat epäilleet, että me käytä koko potentiaalia hyväksi. No me oletamme, että näin voimme saada käsiteltyä tämän elektroniikkajätteen tehokkaasti. Tietyt laitteet, niitä ei voida tavanomaisin keinoin kerätä, eli noin 13 prosenttia, että vaikka siinä laitteen kyljessä on se merkki, että sitä ei saa heittää kotitalousjätteisiin, niin silti ne roskikseen vaan lentää, joten meidän täytyy jollakin tavalla valistaa kuluttajia ja kertoa, miten näitä tuotteita tulisi kierrättää. Tämä tullaan huomioimaan, mutta se on ihan eri asia. Mutta tämän 13 prosentin lisäksi täytyy muistaa sitten vielä toinenkin asia. Kaik- kaikessa toiminnassa pitää direktiivin hengessä toimia ja varmistaa, että noudatetaan määräyksiä ja me jäämme nyt odottamaan vuoden loppua ja Katsotaan, mitä infoa saadaan kansalliselta tasolta ja näin voimme varmistaa, ettei tuotteita viedä laittomasti unionin rajojen ulkopuolelle. Mitä tulee sitten näihin alakohtaisiin tai kategoria- ja tuotekohtaisiin keräystavoitteisiin, niihin liittyen on olemassa moniakin asioita, jotka pitäisi mainita, mutta teillä on luettelo eri tuotteista ja me päädymme sellaiseen ratkaisuun, että jos lähdemme liian voimakkaasti pilkkomaan tätä alaa, niin se johtaisi liian suureen raportointivastuuseen ja valvontatyö olisi aika lailla hankala ja se johtaisi taas byrokratian lisääntymiseen ja siitähän me pyrimme pääsemään eroon ja se oli yksi syy, miksi emme päätyneet tälle tielle. Uskoakseni tässä nyt vastasin keskeisimpiin huolenaiheisiin ja vielä kerran kiitokset siitä, että sain vastata näihin kommentteihin. Kiitoksia herra Kökler. Karl miten jatketaan? Haluaisin ensinnäkin kiittää, koska uskon, että minäkin sain koko joukon mielenkiintoisia asioita kuultua. Erityisesti minä lähdutti, että täällä viestitettiin sitä, että harmonisointia tuetaan. Jos neuvoston edustaja täällä on, niin haluaisin kenasti tietää vielä, miksi neuvosto niin itsepintaisesti kansallisiin sääntöihin tässä tukeutuu. On aika hämmästyttävää, että 27 kaikki ovat tästä samaa mieltä. Tällä on varmaan sitä mieltä, että rekisteröinti kansallisella tasolla on tulonlähde kansallisella tasolla. Muuten en tätä voi ymmärtää koska kansantaloudellisestihan tämä on ihan väärin. 65 prosenttia kaikille sektoreille sovelletaan, mutta en halua kiistää, että vaikeuksia on joissakin uusissa jäsenmaissa, koska siinä vertailulukuna on nämä viimeisen kahden vuoden aikana markkinoille tullut laitteet, ja kun on kova kasvuudessa jäsenvaltiossa, niin tietysti ei voi niin paljon tulla jo kahdessa vuodessa takaisin kerättynä, kun on sinne laitettu markkinoille. Eli tätä komission täytyy katsoa, voiko tämä pitää voimassa näin. Ehkäpä voisi olla äh, tällaisia vaiheita, vaiheita tässä askeleita. Kollega Prodi hierarkiasta olen samaa mieltä, tässä on paljon tehty, mutta hierarkian ei pidä johtaa niin betonoituun systeemiin, että vaan vaaditaan, että ikivanhoja jääkaappeja, esimerkiksi niin kuin se, joka äidilläni on, 28-vuotias, että se käytettäisiin uudelleen. Se on sellainen energiarosvo, että siitä pitää vetää markkinoita niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä uudelleenkäyttö tietysti on hyvä, myöskin osien uudelleenkäyttö, mutta siinä täytyy katsoa tarkasti, että miten se organisoidaan. Komissio on yhteisen kiintiön 80 prosenttia uudelleenkäytölle ehdottanut herra Rossi, teidän hiilivuoto puhetta en sitä ymmärtänyt ja nyt vielä vähemmän tänään iltapäivällä esitystä niin ymmärsin. Sanokaa tarkasti mitä haluatte. Italiassa on huonommat keräysasteet kuin Bulgariassa. Eikä kyse ole Italian kansalaisista, vaan siinä, että ei ole selkeitä sääntöjä. Teidän pitää olla äh, tällainen edelläkävijä. Se on ikävää olla politiikassa, mutta jos edelläkävijä täytyy olla, niin tulkaa mukaan tähän. Sanokaa, missä Italiassa haluatte kerätä kansalaiset sitten tuovat tavaransa sinne, mutta sanokaa se niille. Kriittinen panokseni tämä, tämän verran, mutta muuten olen iloitsen myös niistä panostuksista, joita saan kahdenvälisesti tämän keskusteluun. Se, mitä tulee määräaikoihin, mitä kaikki ovat ehdottaneet, niin siinä meillä on vähän pää, päänsärkyä tässä vähän hyvin tiukat määräajat on ja tässä vähän, no yritän sitä, voin sitä yrittää, mutta tämän ROHS osalta, kun se menee rinnakkain, niin en voi luvata, että se onnistuu mieluummin vähän pitempään, mutta sen myötä parempi laatu. Yritän kyllä, mutta jos jossain vaiheessa täytyy todeta, että tässä kirjassa se ei onnistu, niin sitten ehkä osoittautuu, että minun mietinnön ja määräajan välillä tarkistuksille, niin siinä tulee ihan vain muutama päivä siinä välissä ja se ei riipu jo lainasta puheenjohtajasta, vaan herrasta vasemmalla puolella, jonka täytyy pitää huolta sitä, että määräajasta pitää kiinni. No, hyvässä uskossa, mutta en lupaa mitään. Kiitos. Sie haben Rossi angesprochen, der will Ihnen jetzt erklären. Hän puhui Rossista, hän haluaa selventää aiempia sanomisiaan. Ihan lyhyesti. Ansonsten ist das nicht so üblich, aber wir... Ei tämä ole niin tavallista, mutta tehdään näin. Si- no, ei. Niin tämä on välttämätöntä puheenjohtaja, koska emme varmasti nyt ymmärtäneet toisiaan. En sanonut mitään sellaista, mitä herra Florens äsken totesi. Sanoin, että me tuemme eri sähkölaitteiden keruuta, mutta toin kuitenkin esiin erään ongelman, joka koskee vaikkapa nyt Italiaa. Nimittäin tänä päivänä <clears throat> kolmella tavoin on mahdollista kerätä <clears throat> näitä romuja. Esimerkiksi kunnallinen, no se on niistä yksi mahdollisuus. Sitten taas toisekseen on olemassa yksityisiä, vaikkapa romutusyrittäjiä, jotka niitä vastaanottavat ja vielä vapaaehtoistyöntekijät, instanssit, yhdistykset, jotka lähettävät puolesta kodinkoneita ja muita sähkölaitteita vaikkapa nyt kehitysmaihin, kolmansien maihin. Jos me haluamme tukea tällaista toimintaa, meidän on vastuullistettava sekä tuottajat että loppukäyttäjät. Yritin tätä tuoda esiin. Emme voi <clears throat> edellyttää sellaista, että pelkästään tuotteen valmistajat ja toimittajat vastaisivat uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä ja keruusta. Kiitoksia, Hella Freud, nyt ymmärsi. Hyvä niin. Sitten kysymys neuvostolle. Miksi neuvosto haraa harmonisointia vastaan? Haluatteko kyllä ottaa kantaa? Thank you, Chair, and uh, good afternoon to all. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat. Niin puheenjohtajiston puolesta toteaisin tähän lainsäädäntötekstiin liittyen seuraavaa. Yksinkertaistamistavoitteet ja tuotteiden keräämisen tehostaminen on tavoite, jonka molemmat lainsäädäntötyöhön osallistuvat toimielimet tukevat. Analyysi, jota lähes kaikki jäsenvaltiot ovat tukeneet, sitä voitaisiin tehostaa ja sitä kautta yksinkertaista lainsäädäntöä tai toimintaa ja myöskin toteuttaa toimia ympäristöystävällisesti käyttäen sellaista lainsäädäntötekstiä, joka on ollut voimassa aika lyhyen aikaa, mutta meidän tulisi jatkaa kansallisten järjestelmien pohjalta parantamalla kuitenkin huomattavassa, huomattavassa määrin harmonisointipyrkimyksiä, eli että otetaan huomioon eri tahot, kuluttajat, tuottajat ja muut, joiden vastuulle kuuluu direktiivin ympäristöystävällinen soveltaminen. Ja me olemme valmiita keskustelemaan esittelijän ja asianosaisten tahojen kanssa tästä asiasta, mutta tämä on tämänhetkinen tilanne neuvostossa ja ihan tiedoksi vain sen verran, että puheenjohtajuuskauden aikana tavoitteenamme on jatkaa työskentelyä. Me olemme jo poliittisella tasolla keskustelleet tästä soveltamisalasta ja seurannais seurannaiskeskusteluunkin on käyty, joten tähän vielä palataan. Kiitoksia. Zeitplan here on von Kiitoksia. Määräajan ja metodin kannalta olisi hyvä molemmat saada rinnakkain täysistunnon keskusteltavaksi, eli suunnilleen samaan aikaan, eli tarkalleen samaan aikaan nämä mietinnöt ja äänestykset olisivat valiokunnassa. Eli marraskuun loppu, joulukuun alku mietintöluonnos, huhtikuussa äänestys valiokunnassa ja toukokuussa näin suunnitellaan täysistunnossa. Sitten seuraava kysymys tässä kohdassa Kohta 12. Tiettyjen varallisten näiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Jill Evans on tässä esittelijänä. Antaisin teille puheenvuoron alustusta varten. Uh, thank you, Chair. I, I believe that... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoin, että komissio haluaisi esitellä asian ensin ja sitten minä puhun omista ideoistani mietinnön suhteen. Sie wollen es gern umgekehrt haben. Dann... Haluatte siis käännetyssä järjestyksessä. No kysytään komissiolta, mitä se meille ehdottaa. Olkaa hyvä, herra Kykler. Yeah, thank you very much again. Um... Kiitoksia uudemman kerran. Toivottavasti voin suht lyhyesti käydä tämän ehdotuksen keskeisimmät asiat lyhyesti läpi. Niin, mistä lähdimme liikkeelle ja miksi ehdotamme nyt tällaista ratkaisumallia? Ensinnäkin toteaisin, että niin kuin edellisen asian käsittelyn yhteydessä niin kun katsoimme tätä uudelleenlaatinnan tilannetta, niin me olimme ajatuneet tilanteeseen, jossa suht uusi lainsäädäntöteksti vasta lähti kunnolla vaikuttamaan asioiden kulkuun ja että se tuli pikkuhiljaa tunnetuksi toimijoiden keskuudessa, mutta nyt oli jo havaittavissa, että niin kuin VEE-direktiivin suhteen todettiin, niin tiettyjä puutteita on ollut olemassa muun muassa täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden toiminnan johdonmukaisuuden saralla ja mikä johti meidän mielestämme turhaan hallinnolliseen työtaakkaan ja menettelytapa ongelmiin. Ja direktiivissäkin todetaan, että komission tulee tarkastella tiettyjä osa-alueita, muun muassa sitä, että voitaisiinko kahdeksikkoa ja yhdeksikköä, eli lääkintälaitteet muun muassa ottaa tähän mukaan, ja että tarkastelisimme myöskin kiellettyjen aineiden luetteloa, eli että sitä voitaisiin tarvittaessa muuttaa. Me olemme edenneet tämän suhteen samalla tavalla kuin elektroniikkalaiten romu toisinnon suhteen. Tässä vaiheessa emme halua lähteä tätä muuttamaan kokonaisuudessaan, pyrkiä keksimään jotain aivan uutta, koska aikaa on kulunut vasta niin vähän, vaan me haluamme kehittää tekstiä siltä osin, kun puutteita havaittiin. Ja tästäpä syystä toteaisinkin, että ymmärrän toki, mitkä ovat täällä esitetyt huolenaiheet, mutta uudelleen laadittu toisinto korjaisi tilannetta parhaalla tavalla. Ihan lyhyesti ehdotuksen keskeisimpiin osa-alueisiin. Me emme puuttuneet keskeisimpään tavoitteeseen, eli että tietyt vaaralliset aineet poistettaisiin sähköelektroniikkalaitteista – ja näin voitaisiin suojella niitä, jotka käyttävät tämän tyyppisiä laitteita silloin, kun niistä tulee romua. Ja samalla suojeltaisiin myöskin ympäristöä näiltä vaarallisilta aineilta siinä vaiheessa, kun näistä laitteista tulee romua ja niitä käsitellään. Ja sitten toinen tärkeä elementti liittyy siihen, että, että meillä on mahdollisuutena – ottaa käyttöön poikkeuksia tähän rajoitus, rajoitukseen. Se olisi määräaikainen esimerkiksi teknisistä syistä tai esimerkiksi jos korvaavia aineita tai laitteita ei ole tarjolla. Me olemme pyrkineet pitämään tämän tavoitteen suht muuttumattomana. Ainoa suuri ongelma tai muutos, johon paneuduimme, oli se, että katsomme tarkemmin näitä kahta direktiiviä ja niiden suhtetta. ROS-direktiivi on tämä johtodirektiivi, se on sitova ja siinä on tällainen tiukka luettelo ja tämä WE-direktiivi on sitten taas tällainen enemmän jäsenvaltioiden toimialaan kuuluva asia. Meillä on myöskin enemmän määrä näitä määritelmiä ja niitä on pyritty sitten selkiyttämään – entisestään. Mainittakoon taloudellisen toimijan määritelmä ja sitten lääkitä laitteiden määritelmä ja niin poispäin. Eli tarkoituksena oli vain tarkentaa näitä määritelmiä ja poistaa epävarmuutta. Sitten näihin vähän vaikeampiin on kysymyksiin, eli tämä kieltokysymys ylipäätään. Me olemme tarkkaan katsoneet, mitkä aineet ovat käytössä tällä hetkellä ja mitkä aiheuttaisivat ympäristöjen terveyden kannalta ongelmia. Ja me olemme pyrkineet katsomaan miten ja missä määrin nämä aineet pitäisi lisätä tähän kiellettyjen aineiden luetteloon. Kaikki eivät tunne tietenkään näitä aineita. Luettelo on hyvin pitkä ja näin olemme päättäneet lyhentää tätä noin viiteen sarjaan ja kun katsotaan näitä viittä ryhmää, niin me katsoimme yhdel, yhtäältä TBBA-ryhmää. Nämä tuotteet voitaisiin lisätä luetteloon, mutta kun riskihallintastrategia on jo olemassa, niin päädyimme sellaiseen ratkaisumalliin, että tämän käytettävissä olevan strategian pitäisi riittää, joten meidän ei tulisi siihen puuttua enää sen kummemmin. Mitä tulee muihin neljään aineen, en nyt lähde niitä lukemaan tästä mitkä ne tarkalleen ottaen ovat, mutta niitä pidetään mahdollisina tutkimuskohteina, mutta toisaalta siksi me emme lisänneet niitä tähän luetteloon. Meillä ei ollut tässä vaiheessa vielä riittävästi tietoa siitä, missä määrin korvaavia aineita olisi tarjolla. Se on tietenkin yksi keskeinen kysymys. Ja toisaalta minkälaisia kustannuksia ja kustannushyöntyjä syntyisi mahdollisen aineen kieltämisen kautta. Joten näin päätimmekin, että olisi paikallaan identifioida nämä neljä ainetta potentiaalisiksi kandidaateiksi, eli että ne voitaisiin lisätä kiellettyjen aineiden luetteloon, mutta sitä ennen meidän tulisi hakea vielä enemmän infoa aineisiin liittyen. Ja tähän kieltoluetteloon liittyen toteaisimme vielä sen verran, että miten käsittelemme sitten tällaisia tuotteita, jotka pitäisi meidän mielestämme kieltää tulevaisuudessa. Päätimme toimia johdonmukaisesti uuden kemikaalilainsäädännön mukaisesti – ensimmäisen ROS-direktiivin eli REACH-asetuksen jälkeen ja päätimme, että jatkossa meidän tulisi toimia REACHin pohjalta riskin arviointiin liittyen, mutta se ei saisi liittyä sinänsä REACHin päätöksentekomenetelmään, eli ROHS-järjestelmä olisi itsenäinen myöskin tieteellisestä näkökulmasta katsottuna eli oma osa-alueensa. Lisäksi tarkastelimme toista keskeistä elementtiä, eli tämä kielto oli yksi. Toinen elementti on se, että voisimme käyttää määräaikaisia poikkeuksia. Tähän liittyen on käytössä kaksi uutta elementtiä. Toinen niistä on se, että todistustaakka käännettiin tästä asti. Ne, jotka haluavat poikkeuksen käyttöönsä, niin niiden pitää osoittaa todistein, että Tämä on perusteltu pyyntö. Tällä hetkellähän todistusvastuu on komissiolla. Ja se kyllä on aiheuttanut joskus melkoisia toteutettavuusongelmia. Eli käännetty todistustaakka, sekin on Ritsin ajatuksen mukainen ratkaisumalli ja näin päästään myöskin harmonisoituun ratkaisumalliin. Me olemme ehdottaneet tämän lisäksi sitä, että tarkemmin sanoisimme, minkälaisia poikkeuksia voidaan ottaa käyttöön. Ja syy tähän on se, että tietenkin tämänhetkinen tilanne on toisenlainen verrattuna siihen, mitä tilanne oli 7-8 vuotta sitten. Mehän olemme monessa lainsäädäntötekstissä ja EU-tason strategiassa sovin, sopineet, että me paneudumme kolmeen pilariin ympäristöön yhtäältä tietenkin, mutta samalla sosiaalis-taloudellinen pilari ja tästä syystä olemme sitä mieltä, että on paikallaan soveltaa kaikkia kolmea pilaria silloin, kun pohdimme niitä syitä, miksi tiettyjä poikkeuksia voitaisiin soveltaa. Me tiedämme tapauksia, joissa korvaavia aineita voitaisiin periaatteessa käyttää, mutta tässä käytettävissä olevassa ajassa ei ole mahdollista saada riittävästi korvaavia aineita käyttöön. Ja tästäpä syystä emme voineet muuttaa tätä tekstiä, koska se saattaisi jopa johtaa irtisanomisiin. Joten meidän tulisi soveltaa kestävään kehitykseen liittyvää periaatetta, joka taas nojautuu näihin kolmeen pilariin. Ongelmana direktiivissä on meidän mielestäni se, että täytäntöönpano jäsenvaltiotasolla on puutteellista. Tarkoita tällä sitä, että markkinoita ei valvota riittävän tiukasti ja vapaamatkustajat liian helposti pääsevät kuin koira veräjästä ja tämä tarkoittaa taas sitä, että artiklossa 6-8 esitetään uusia mekanismeja käyttöön otettavaksi, jolla muun muassa parannetaan valvontaa ja vaatimusten mukaisuuden tarkistamista. Ja me toivoisimme, että muitakin vastaavanlaisia järjestelmiä tutkittaisiin jatkossa näissä komitologiaprosesseissa. Sitten muutama sananen siitä, mitä emme ole tehneet. Me olemme tietenkin pohtineet monia vaihtoehtoja. Jotkut jäivät käyttämättä erinäisistä syistä johtuen. Me emme hyväksyneet sitä, että koko direktiivi pitäisi muuttaa monesta syistä johtuen, sillä me tiedämme, että direktiivillä on oma olemassaolon oikeutus. Emme myöskään hyväksyneet sitä ajatusta, että poistaisimme DKBTA-tuotteiden kieltämisen me tiedämme, että aineisiin liittyy vielä selviä riskejä, joten se kuuluisi kiellettyjen aineiden luetteloon. Emme tietenkään myöskään päätyneet siihen ratkaisuun, että emme tekisi yhtään mitään. Emmekä myöskään halunneet lähteä muuttamaan luetteloa kielletystä aineista, koska tällä hetkellä tilanne on vielä epävarma. Tiedot eivät ole riittävän tarkkoja, mutta ehdotamme, että myöhemmässä vaiheessa tarkastelemme näitä aineita tarkemmin. Eli siinäpä pähkinän kuoressa meidän ehdotuksemme. Kiitoksia. Merci euh, beaucoup. Je vais donc passer maintenant la parole. Euh, Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Thank you, Chair. Can I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Kögleriä valiokunnan puolesta hänen hyvin selkeästä esityksestään koskien tätä uudelleenlaatimista, koskien sähköelektroniikkalaitteiden varallisia aineita. Ja minun pitäisi sanoa ihan aluksi, että olen samaa mieltä monien näkökohtien kanssa, joita hän otti esille. Tämän direktiivin tavoitteena on ihmisten terveyttä suojella antama panoksensa ympäristölle ympäristön kannalta terveelliseen tai hyvään jätteiden käsittelyyn. Eikä se tarkoita pelkästään jäte, jäteasiaa, vaan vihreyttä tämä toimialalla sinänsä. Ja kuten esimerkiksi keskustelussa kuultiin, niin nämä sähköelektroniikkalaitteet ovat, aiheuttavat hyvin paljon jätteitä, 9 miljoonaa tonnia vuodessa ja oletetaan, että se kasvaa 12 miljoonaa tonnia vuodelta 2020 mennessä. Ja tästä tulee sitten vakavia ympäristöongelmia, kuten, koska aineita pääsee usein ympäristöön, vaikka ei niin halutakaan. Ja tiedämme myös, että elektroniikkajäte kasvamassa määrin on asia, josta, jota viedään laittomasti kehitysmaihin ja siellä aiheutuu vakavia ongelmia, koska aineita, aineet muuttuvat prosessien aikana esimerkiksi dioksideiksi. Nykyinen RHS-direktiivi, jossa näitä tiettyjä aineita rajoitetaan, esimerkiksi valmistoaineita, pulpuromidoituja. Se on antanut, asettanut globaalit standardit valmistajille, ja pelkästään Euroopassa se ei ole estänyt sitä, että on kehittänyt uusia tuotteita, joilla on erilaisia vaikutuksia tuotteet. Tämä on uudelleen suoritettu, että se olisi RHS mukainen, mutta yhtiöt ovat menneet pidemmälle ovat vähitellen bromiidin ja kloriidin perusteisiin yhteisteistä luopumiseen vähitellen, joten tämä uuden laatiminen on mahdollisuus ottaa tämä edistys vielä eteenpäin askeleen. Ja minä ehdotan, että valiokunta menee vielä pidemmälle kuin komissio on pyrkinyt tähän mennessä ja käyn läpi myös pääpointteja joitakin, joihin minun mietintöni tulee keskittymään. Ensinnäkin tästä soveltamisalasta. Ja paljon keskusteluahan on ollut käydessä siitä, että mitkä tuotteet pitäisi olla katettuina direktiivillä. Argumentti, jota on esitetty sitovalle listalle luetteloista, on parempi harmonointi ja vähemmän sekaannusta siitä, että mitä toimialaan kuuluu, mitä ei. Mutta sitova luettelo ei voi mahdollisestikaan kattaa uusien tuotteiden kehittämistä ja kun siinä vauhti on niin kova tällä toimialalla. Ja todellisuudessa luettelo ei ole kattava eli sitova, koska se määrittelee kategoriat, joiden alla olevat tuotteet olisivat luettelossa mukana, joten se ei itse asiassa ole sitova, se ei kata kaikkea. Joten uskon, että vain avoin soveltamisella ratkaisisi tämän ongelman eri tulkinnoista, koska sitten se, mitä meillä olisi on kaikki katettuna, ellei ole varmistettua poikkeusta soveltamisalasta. Tämä tuo direktiiviin oikeusvarmuutta. Tätä toimiala on halunnut ja uskon, että sillä on laajaa, laajaa tukea neuvostossa, joten tätä ehdotan yhdessä sen kanssa taataan siirtymäaika kaikille tuotteille, jotka aiemmin eivät olleet katettuina. Sama kapasiteetti poikkeuksille, joista, joista päätettäisiin tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa toinen asia, jonka haluaisin kattaa, ovat uudet rajoitukset. Arvohaasdirektiivi johti lyijy- ja kadmiumvapaisiin tuotteisiin. Kymmenen vuotta melkein noista keskustelusta on kulunut ja uskon, että enemmän aineita pitää rajoittaa, kuten alkuperäisessä direktiivissä selkeästi oli esillä. Uudelleen arvioinnissa piti tutkia tarvetta muokata luenteloa perustuen tieteen kehitykseen ja esittää lakiehdotuksia siitä. Se oli tarkoitus tässä uudelleen arvioinnissa. Ja OK-instituutin selvitys, jonka komissio itse tilaisi myöskin suosittelee näitä rajoituksia, joten minun mietintöni ehdottaa toimia näiden linjojen mukaisesti. Esimerkiksi niin, että siirretään aineita, jotka nyt ovat liitteessä kolme, jotka valittiin uudelleenarviointiin liitteessä neljä, mutta se on vain jäävuoren huippu ja katsomme muita aineita, jotta vähitellen voidaan näistä väitellä luopua näistä tietyistä erilaisista palonnestoaineista. Tällä hetkellä on globaalinen aloine käynnissä toimialalla, jotta voidaan vähitellen luopua brominoiduista, klorinoiduista pivisistä ja palonnestoaineista. Ja tämä on tapahtumassa jo tietokoneessa, matkapuhelimissa ja televisiossa. Ja minä haluaisin tarjota oikeuspuitteet tälle vähettäiselle luopumiselle yhtiöt, kuten Apple ja Sony, Ericsson, keskustelevat niin heidän kokemuksistaan näistä asioista konferenssissa, joka pidetään täällä parlamentissa marraskuuta 18. Kemsikin kanssa he käsittelevät sitä, miten elektroniikkayhtiöt itse siirtyvät ja ovat siirtyneet näiden käytöstä kestäviin ratkaisuihin – DCO-luvan sertifioidut esimerkiksi on näkökohta melkein tai satoja brändinomistajia on, jotka tällaisia tuotteita tuottavat, joka osoittaa sen, että muutokset, joihin minä pyrin ehdottamaan, eivät ole pelkästään mahdollisia, ne ovat myös käytännöllisiä Vapaaehtoiset aloitteet ovat hyviä, mutta ne riitä, koska täytyy saada kaikki yhtiöt mukaan tähän mukaan. Mukaan lukien tämä niin kutsuttu white good-sektori. Vain lainsäädäntö voi taata edistyksen. Jotta voitaisiin välttää väärinkäsityksiä, niin ehdottaisin, että uudet rajoitukset hallusinnoidusta aineesta ensin tiettyihin kategorioihin sähkölaitteissa, erityisesti nopeasti liikkuvat kuluttajatavarat, ei lääkennälliset laitteet eikä mittauslaitteet ja valvontalaitteet. Metodologiasta sitten. Jotkut ihmiset, joita olen viimeisten mukaisena tavannut, ovat sanoneet, että he haluavat sähkötuotteita katettuina vain REACHissa. Minä en ole samaa mieltä tämän kanssa. REACH-lainsäädäntö on sellainen, jolla pyrittiin kattamaan tiedon puutteita kemikaaleista ja muut, ja sektorikohtaisesti on erityisongelmien käsittelemiseen RHH, se on yksi, joka käsittelee jäteasioita, joita REACH ei tee. Joten RHS pitäisi olla täydentävä prosessi REACHille, jotta voidaan varmistaa että alkuperäinen pyrkimys direktiivissä pidetään yllä ja komissio selkeästi on tästä samaa mieltä. Looginen johtopäätös tästä uskoakseni on se, että rahoituksen täytyy kehittää omien kriteerinsä mukaisesti ja metodologian mukaan. Ja tämä direktiivi hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyssä ja tärkein toiminta direktiivissä on päätös uusille, tuot, uusille ainelähettämistä rajoituksista. Se pitäisi hyväksyä myös yhteispäätösmenettelyssä eikä jättää komitologiaa niin kuin komissio on ehdottanut. Uskon, että parlamentin pitäisi pitää yllä yhteispäätösvaltuutensa, erityisesti koska metodologia komission ehdotuksessa ei ole selkeästi määritelty vielä. Meidän täytyy olla mukana tässä perustavanlaatuisessa prosessissa, kun päätetään siitä, että mitkä ja miten uudet aineet rajoitetaan tai vaihdetaan, luovutaan niiden käytöstä. Poikkeukset Nykyinen järjestelmä oikeastaan haluaisin pitää sen yllä, mutta muutamia muutoksia. Täysin tuen komission päätöstä kääntää todistustaakka, kun poikkeuksia luetaan siis itseltään toimialalle, eli taakka todistuksesta poikkeuksen hakijalle. Teollisuuden vaatimuksesta täytyy sanoa, että täytyy määräaikaa komissiolle asettaa siitä, ja määräaika kuusi kuukautta ennen kuin poikkeusaika päättyy, joka on määräaika komissiolle tehdä päätös tämän poikkeuksen jatkamisesta. Paljon huolia on ollut epävarmuutta tästä, näistä aikatauluista toimialalle valmistella ja antaa enemmän selkeyttä ja varmuutta. Ja mielestäni näin voitaisiin tämä asia hoitaa. En usko, että riippämätön aineiden määrä, kuten herra Kokila sanoi jo aiemmin, että se pitäisi olla syy sanoa kyllä tai ei poikkeukselle. Sen sijaan pitäisi olla poikkeuksen päättymisen jälkeen siirtymäaika, että yhtiöt sitten voivat valita, että ne tekevät enemmän työtä valmistuksessa tai mahdollisten vaihtoehtojen volyymissa, eli poikkeuksen ei pitäisi olla aina standardi, voi olla sellainen lyhyempi määräaika kuin se. Ja sosiotaloudelliset näkökohdat pitäisi sitten siinä ottaa huomioon. Luotettavuus korvaavassa aineessa on myös tarpeen ottaa huomioon, tai tarpeen ottaa huomioon, koska turvallisuusnäkökohdat ja sen että minun ehdotukseni tästä rohkaisevat enemmän tehotusta korvaveneiden kehittämisessä. Ja sitten lopuksi direktiivi on asia, joka toimialalla ymmärretään täysin. Minun niin on tämän varaa rakentaa ja edistää sääntöjä edelleen, jotta voidaan taata maksimisuojataso ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ja odotan innolla kommentteja varjoesittelijöiltä ja muistutan vielä kerran, että 18. marraskuuta pidämme konferenssin, jotta voimme keskustella tästä asiasta Tämä päätoimijoiden kanssa joidenkin niistä toimialalla. Kiitos. Vous remercie beaucoup, Madame Evans. Kiitos, Rova Evans. Herra Solik, ensimmäinen puhuja. Ja kolme minuuttia. Toivon, että kaikki pysyttelevät näissä puheenjohtajissa, siis kolme minuuttia. Dziękuję Pani e, Przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä jaan enemmistön esittelijän mielipiteistä tässä direktiivin asiassa. Sekä, jos on kyse REACHista, sekä siitä, että pitäisi käyttää todellakin harmonisointia, että mahdollisimman kattavasti kaikkiin tuotteisiin ja poikkeukset määritellä derogaation muodossa. No poikkeuksen pituus, pitääkö sen, onko määräaika vai ei? Sen sijaan otettiin esille kysymys, että neljä vuotta on joskus liian vähän, jotta voitaisiin tuoda korvaava aine käyttöön, joten ehkä voisi katsoa sitä, että tietyissä tuitteissa sovellettaisiin erilaisia määräaikoja mm, Eh, korvavien aineiden mukaan tuomiselle joillekin laitteille olisi pitempi. Joillekin laitteille koskee pidempi teknologinen prosessi. Ehkä tässä pitäisi olla tiettyjä poikkeuksia ja soveltaa. Joten olen sitä mieltä, että 18. marraskuuta kokous varmaankin sillä otetaan nämä eh, kysymykset voidaan päiväristykseen laittaa ja Europol jatkaa direktiivin puitteissa tehtävää työtä. Si Chris Davis. Ja Chris Davis seuraavana. Thank you, Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. 85 prosenttia elektroniikkaromusta kerätään talteen. Yllättävää kylläkin, että ei sen enempää meidän tuotteet aiheuttavat sitten pienille lapsille jossain kauko-idässä suuria äh, terveydellisiä haittoja. Ja meidän täytyy tehdä siis tuotteista turvallisempia ja näin voidaan myöskin ongelmaa pienentää. 30 lobbajaa kävi minun luonani muutamien viikkojen aikana ja lähes poikkeuksetta he pitävät ROS-direktiivin periaatteista pitävät myöskin komission tekemistä ehdotuksista ylipäätään. He haluavat enemmän varmuutta lainsäädännön asettamista vaatimuksista, he haluavat johdonmukaisuutta, he ovat korostaneet, että jäsenvaltiot, vaikkakin kyse on artiklan 95 mukainen lainsäädäntö, niin silti jäsenvaltiosta toiseen tulkinta poikkeaa. Ja usein tilanne on sellainen, että suuret tuottajat, eh, Hewlett Packard ja muut, usein alkavat käyttämään rossia peläten, että joutuvat sitten toimimaan kansallisten määräysten mukaisesti. Niin lainsäädäntö toimii. Innovointia ja korvavien aineiden hakemista edistetään. Niin kuin Jill Evans totesi näistä ehdotuksista, katsotaan niitä ensin ja katsotaan sitten, mm, mitä muuta lobbajat keksivät jotain uutta, mitä ei tekstissä vielä ole. Tietenkin meillä pitäisi olla avoimielin tämä soveltamisala käytettävissä. Tietenkin me voisimme käyttää poikkeuksia esimerkiksi näiden aurinkopaneeleiden suhteen, mutta yksi kritiikin poikainen liittyy siihen, että johdonmukaisuutta ei ole havoittavissa synergiaa REACH-ehdotusten kanssa. Keskustelin eilen henkilökohtaisesti tämän Euroopan kemikaaliviraston johtajan kanssa, kun hän oli täällä vieraanamme. Hän sanoi, että lainsäädäntöä voidaan parantaa, mutta ROS on olemassa ja se toimii ja REACHia ei sovelleta kaikkiin tuotteisiin seuraavaan 5 tai 10 vuoteen, joten voimme palata tähän asiaan myöhemmässä vaiheessa, tehdä sitten uusi uudelleen toisinto. Mutta hän sanoi, että jatkakaa Rossin pohjalta jos hän näin sanoo, niin eiköhän asia ole siltä osin hoidettu kuntoon. Ja lopuksi vielä toteaisin, herra puheenjohtaja, arvoisa rouva puheenjohtaja, niin pitkään olen lueskellut Brittisaarin lehdistöä ja sit keskustelua siitä, että millä tavalla tätä asiaa tulisi käsitellä. Mutta suuret yritykset kuitenkin sanovat, että me emme missään nimessä halua, että meillä olisi 27 eri rosjärjestelmää käytössä. Me haluamme johdonmukaista lainsäädäntöä, jotta meillä olisi tasaväkiset toimintamallit mahdollisia, koska siitä on hyötyä, sillä voidaan luoda uusia työpaikkoja ja siitä on hyötyä koko Euroopalle. Kiitoksia. Kiitos, Kristi Haluaisin kiittää esittelijää hyvin selkeästä kantansa esittelystä ja mitä mietintöön tulee. Omasta puolestani uutena jäsentänä valiokunnassa todellakin oli hieno esimerkki siitä, miten huolellisesti ja selkeästi voi ymmärrettävällä tavalla esitellä, miten, mihin mietinnön kanssa mennään. Muutama alustava huomio oman ryhmäni puolesta. Esittely oli hyvin selkeä, että hän haluaa lisätä aineiden luettelua. Periaatteessa ei ole siihen vastus, vastuslausetta, mutta komissiolta on selkeä indikaatio, että ei sitä tehtäisi tällä tavalla tässä vaiheessa, niin kuin esittelijästä ehdottaa, niin on tärkeää, että kun hänen mietintönsä menee eteenpäin muutaman viikon jälkeen, niin että hän, hänellä olisi tieteelliset perustelut siellä – yksityiskohtaisina, jotta, tämä, jotta me tämän päätöksen me voisimme tehdä, koska se ei nyt tule esille komission ehdotuksessa. RHS kattavuus Reachin kanssa päällekkäin meno, niin ymmärtääkseni on, että epävirallinen kokous on perjantaina olisi neuvoston työryhmässä, jossa he jotenkin konkreettisia ehdotuksia tekisivät siitä, että miten tämä koko metodologia toimisi varmaankin silloin tästä tietoinen, joten olisin hyvin tyytyväinen ja odotan innolla sitä, että näkisin selkeän esityksen hänen kannastaan tästä mietinnössään, kun nämä yksityiskohdat tulevat käyttöön. Je vous remercie. Kiitos. Ja sitten kanslitter. And, and thank you both. Kiitoksia. Kiitokset komissiolle ja esittelijälle. Olen erittäin iloinen, että te lähteneet vatvomaan DKBTAhan liittyvää asiaa. Ja sitten käänteinen vas- sekin on looginen muutos ja olen tyytyväinen esittelijän ehdotuksiin ja ottaisin pari asiaa esille. Toivottavasti Ridgin annetaan toimia Rossin rinnalla – kemikaalivirastolla tulee olemaan riittävän paljon tekemistä tulevina vuosina Reachin täytäntöönpanossa ja mutta Rossin pitäisi antaa olla olemassa ja eläkö sitten rauhassa rinnassa eloa Reachin kanssa. Ja sitten mitä tulee liitteeseen kolme, komission on ollut liian varovainen, sinne olisi voinut laittaa enemmänkin aineita. Ja sitten kysyisin, että kuinka monet kuluttajasuojajärjestö tai henkilöt, joilla on allergioita tai hormonihäiriöitä näistä eri tuotteista johtuen, niin miksi heidän ääntä ei ole kuultu? Älkää unohtako sitä, että teollisuus sanoi jotain, mutta ihmiset, jotka kärsivät näistä aineista, kuten paljon aineista, niin niille tämä tilanne on hankala. Ja sitten lisäykseen. Roosin sisällä luettelon laajentaminen pitäisi olla helpompi asia kuin ro- Reachin puolella. Olen hiukan huolissani, jos tässä aletaan käyttämään sosiaalistaloudellisia kriteereitä. Se johtaisi vain ainoastaan siihen, että pidättäydytään vanhoissa malleissa. Jos sanotaan, että uusi on liian kallista tai markkinoita niille ei löydy tai että määrät eivät ole kannattavat, niin silloin emme koskaan ole siirtyneet hehkulampuista energiasäästölampuihin. Yritin löytää tietokoneen, jossa on LED-näyttö. Nyt niitä löytyy, mutta vuosi sitten niitä ei löytänyt millään. Minä haluan muuttaa käyttäytymisiäni, mutta ei vaan löydy kaikkia tällaisia tuotteita. Esimerkiksi paristoja, jotka eivät ole ympäristölle haitallisia ja niin poispäin, tai että elektroniikassa olisi haitallisia aineita. Eli kyllä kuluttajat hakisivat näitä uusia tuotteita, mikäli niitä olisi tarjolla. Mutta mitä tulee sitten nanohiukkasiin, niin tämäkin täytyy ottaa huomioon. Silloin aikanaan sanottiin, että nykyinen lainsäädäntö sen kyllä hoitaa ja jatkossa katsotaan sitten yksittäistä lainsäädäntöä ja nyt olemme päässeet tähän yksittäiseen lainsäädäntöön tekstiin ja nyt meidän pitäisi vihdoinkin katsoa Rosin yhteydessäkin myös tätä nanopuolta. Kiitoksia. Merci, Monsieur Victor. Sitten herra Prodi. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen aika hämilläni tämän asian suhteen, varsinkin Chris Davisin äh, puheenvuoron jälkeen, nimittäin siitä, että jäljellä jäisi ikään kuin kaksi samanaikaista lainsäädäntöä, sekä REACH että ROS. En pidä tällaista järjestelystä. Toivoisin, että lähtisimme pikemminkin suuntaan, joka veisi meidät mahdollisimman pikaisesti yhteen ratkaisuun ja myöskin siihen käytettäisiin riittävästi aikaa. En usko, että REACH, REACHin käytännön soveltaminen ja toimenpano kestäisi mukaan 8-9 vuotta. Lähdetään sitten REACHin suuntaan ja jätetään Rossa Siksi en minä voi hyväksyä sitä, että muka Riitsin toimeenpano kestäisi niin kauan. Se on täysin mahdoton ajatus. Ja kun en kerran huomaa, mitä eroa siinä, käytetäänkö jotain myrkyllistä ainetta sähköteollisuudessa tai jossakin muussa yhteydessä, niin miksi tällaista erottelua pitäisi mukaan tehdä? Tässä ainoastaan nyt vaan lisätä hämmennystä. Siksi näiden tuotteiden ulkopuolelle jättämisestä olen sitä mieltä, että tässä yhteydessä on syytä viitata Reachin metodologiaan. Sehän on käytännössä kuitenkin lopulta se viitekehys, jossa esimerkiksi riskiarvioinnit toteutetaan ja myöskin mahdolliset riskihallintatoimenpiteet toteutetaan Riitsin puitteissa – Joten sen vuoksi minun mielestäni meidän pitäisi läheltää näitä kahta toimintatapaa. Ja, ja pyrkiä synergiaa, jos niin voi sanoa tässä yhteydessä. Miksi me pitäisimme nämä kaksi lainsäädännöllistä johtajatusta erillään ja odottaisimme niin näin valtavan kauan? Katlin Van Brent. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää tehdystä työstä. Ja suurella mielenkiinnolla jäin odottamaan tätä kertomusta kos- ja tekstiä, koska se näyttäisi tuovan mukanaan paljon hyviä lisäyksiä tähän komission ehdotukseen. Mitä tulee Riitsistä käytyyn ja Rossista käytyyn keskusteluun, niin meidän täytyy aina muistaa, että Riitsiä ei saa käyttää alebina rossin kaatamiseksi, eli että tuotteet, jotka tulevat markkinoille, olisivat tu- turvallisia, niin kuin kollega Davis sanoi, ja tuotteet eivät saa joutua sinne, minne ne eivät kuulu. Meidän täytyy varmistaa, että tuotteet ovat todellakin turvallisia. Olisi valitettavaa, jos toimisimme niin, että Richhan on olemassa, joten Rossia ei tarvitse vahvistaa. Mielestäni meidän täytyy jäädä odottamaan esittelijän tekstiä ja sitten katsotaan, mitä tehdään. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Kyklölle ja vielä esittelijällemme. Toivoisin, että ei kumpikaan kuitenkaan puhuisi yli viittä minuuttia vastauspuheenvuoroissaan, koska meillä on vielä useampi asia esityslistalla tänä iltapäivänä. Thank you very much again. Uh, Kiitoksia jälleen. Jälleen kiitän kaikkia panoksistaan keskusteluun. Oli hyvin mielenkiintoista informoivaa meille kuulla esittelijän ajatuksista. Toivottavasti kaikkia viittä minuuttia en tarvitse, jotka sain, mutta haluaisin palata kahteen asiaan. Ensimmäinen on kysymys soveltamisalasta. Tietysti kaikki tiedämme, että mahdollisuus avoimesta soveltamisalasta sitten laajalti keskustellaan. Niin kutsuttu open scope, jos se tietyssä määrin viehättää tietyiltä näkökohdiltaan. Miksi komissio tällä hetkellä ei ole vakuuttunut kuitenkaan, vaan pitäytyy ehdotuksessaan on seuraava. Jos on rajoitettu soveltamisala, kuten nyt on, täytyy tehdä ero tämän rajoitetun soveltamisalan välillä, ja kuten kaikki olemme viime vuosien aikana kokeneet, yleisen, yleinen kieli ei sitä pysty tekemään. Jossakin vaiheessa täytyy mennä takaisin, turvautua esimerkkilistoihin ja esimerkkeihin, mitä tarkoitetaan leluilla, mitä tarkoitetaan sillä ja tällä. Minä, ainakin tällä hetkellä, ja kun olen puhunut muille, niin minulla on se vaikutelma, että OpenScope muuttaa tämän tilanteen, mutta ei ratkaise ongelmaa. Sitten on laaja avoin soveltumisala ja sen täytyy poikkeukset löytää. Ja sitten poikkeukset täytyy määritellä, mitä tarkoitetaan poikkeuksella ja mitä ei, mikä ei oikeuta poikkeukseen. No tämä on vain esimerkki, tällä ei ole mitään poliittista merkitystä sillä, mitä sanon, ihan vain otetaan nämä aurinkopaneelit jos olisi niille poikkeus, niin sitten hyvin nopeasti tultaisiin alueelle, jossa täytyy tarkasti määritellä, että minkä tyyppisistä paneeleista oikeastaan puhutaan. Tarkoitettaisiinko itse asiassa, että suljetaan ulkopuolelle mikä tahansa lelu, joka pienillä aurinkopaneelin osilla saa voimansa kellot tai mitä tahansa. Esimerkki vain, että jos hyvin avoimesta soveltamista tullaan, niin nämä epävarmuudet rajoit, rajoista ovat olemassa, ellei sitten oteta esimerkkejä esille ja sitten on se sama tilanne kuin nyt. Suuri huolenaihe on meille myös se, että tällä hetkellä yksinkertaisesti ei ole tietoa, jonka perusteella saataisiin tietää, että mitä avoin soveltamisala kokonaisvaikutuksiltaan tarkoittaisi ja myöskin sosiaaliekonomisilta ja ympäristövaikutuksiltaan olisi. Vaikutusten arviointia on se on jäsenvaltioissa valmistuksen alla ilmeisesti ja sen pitäisi tulla ulos seuraavina viikkoina. Joten tietenkään en halua dogmaattista kantaa ottaa. Katsomme tätä dataa mielenkiinnolla ja tietoa, jota arvioinnista pitäisi tulla. Tämän verran avoimesta soveltamisalasta sitten ROHS-asia, proseduuri sille, että miksi yksilöidään mahdollisesti kiellettävät aineet tulevaisuudessa. Mustavalkoista tilannetta mielestäni ei ole edessämme. Voi täysin ymmärtää, jos lainsäätäjä, toinen lainsäätäjä sanoo, että ette voi tehdä kaikkea mitä haluat, ei kaikkea valtaa näitä komitologiaan. Tämä keskustelu on monta kertaa käyty. Ja direktiivissä ei vähiten. Ja olen samaa mieltä siitä, mutta toisaalta näen rajat tälle käytännöllisyydelle, yhteispäätösmenettelyssä, kun puhutaan hyvin teknisistä ja yksityiskohtaisista päätöksistä, joten vetoaisin sen puolesta, että ehkäpä pitäisi tavata puolivälissä, jossa toinen lainsäätäjä hyvin tietoisesti asettaa rajaehdot, joiden puitteissa sitten tekniset yksityiskohdat voidaan komitologiassa selvittää se on varmaankin molempien prosessien parhaimman hengen mukaista parhaimmillaan. Ja tämän verran haluaisin tässä vaiheessa sanoa kiitoksia. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Evans. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Evansille. Victor. Ehkäpä hän voi vastata, mutta ei viittä minuuttia pitempään. Kiitos. Pyytäisin. Thank you, Chair. I, I... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Voin esittää asian suht lyhyesti. Täällä on pitkälti oltu samoilla linjoilla tiettyjen asioiden osalta, kuten poikkeusten osalta, rajoitusten suhteen nanoteknologian käytöstä, jota emme ole käsitelleet. Mitä tulee soveltamisalaan, niin uskon edelleenkin komission kommentista huolimatta, että me tarvitsemme avoimempaa lähestymistapaa. Ja kun katsotaan tätä luetteloa, joka löytyy komission ehdotuksesta, niin selvät asiatkin puuttuvat, kuten digitaalikamerat ja muut vastaavanlaiset tuotteet. Eli kaiken kattava luettelo ei toimi. Sillaista me emme tarvitse. Me tarvitsemme avoimuutta ja selkeyttä. Mitä tulee sosiaalistaloudelliseen kriteeriin ja sen soveltamiseen, johon Kaus Schlüter viittasi puheenvuorossaan, olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä, ettei tätä kriteeriä tulisi käyttää pohdittaessa sitä, että voidaanko poikkeus myöntää vaiko ei. Ainoat ehdot tai ainoa mahdollisuus on pohtia tältä pohjalta sitä, että kuinka pitkään tällaista poikkeusta voidaan soveltaa. Kun katsotaan esimerkiksi aikataulua tai volyymia tai vaihtoehtoisten tuotteiden saatavuutta. Ja sitten mitä tulee Reachin ja Rossin suhteeseen, Reachhan on oikeastaan alueellinen lainsäädäntöteksti, eikä käsittele näitä PPC ja muita kysymyksiä, koska niitä ei ole riitsissä määritelty, mutta ROS on lainsäädäntöteksti, jossa keskitytään juuri tämän tyyppisiin jätteisiin, ja se vaikuttaa globaalilla tasolla tilanteeseen, joten tässä on kaksi eri asiaa kyseessä. Ja on erittäin tärkeää muistaa, että ROS pysyy riitsistä erillisenä osana. Ja tätä me myöskin suosittelemme, niin kuin varjoesittelijätkin ovat todenneet Tämä toimii hyvin jo nyt, ja nyt meidän täytyy vain päästä eteenpäin ottamalla käyttöön uusia rajoituksia, ja näin päästäisiin siihen tavoitteeseen, johon tämän direktiivin avulla on ylipäätään haluttu päästä. Kiitoksia. Madame le rapporteur, merci beaucoup pour ce... Kiitoksia Rova Evans mietinnöstä. Muistuttaakseni vain määräaika tarkistukselle on 14. tammikuuta kello 18. Tarkistuksesta keskustellaan maaliskuussa 2010. 7. huhtikuuta äänestysvaliokunnassa ja täysistunnossa äänestys toukokuussa 2010, joten kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla, joka liittyy lemmikkiläinten kuljetuksia koskeviin vaatimuksiin, muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin, annan puheenvuoron esittelijälle. Brun, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Yritän parhaani mukaan tätä selittää tätä taustaa vasten, kun tässä on tätä liikettä taustalla. On on ollut jonkin verran yhteistyötä tämän mietinnön puitteissa. Olen kiitollinen kaikille, jotka yhteistyötä ovat tässä tehneet. Selitän vähän taustaa ensin. Harmonisoinut säännöt remikkineitä muille kuin kaupallisille kuljetuksille Kiitoksia paljon. Harmonisoinut säännöt ei-kaupallisiin kuljetuksiin lemmikkieläintille – tulivat yhteisöön asetuksesta EC 998-2003. Nämä säännöt antavat yleisen regiimin ja vaaditaan frettejä, kissoja, koiria, ja sen mukaan ne täytyy yksilöidä ja niillä täytyy olla passi, kun ne matkustavat eu ja niillä pitää olla raivotautin rokotus ja todistus siitä. On myös siirtymä regiimi, jossa tietyt jäsenvaltiot voivat käyttää tiukempia sääntöjä riippuen taudista. Raivotauti, siirtymäregiimi, sen piti loppua 2010 lokakuussa alun perin. Sitä sitten lykättiin kaksi, kesäkuuhun 2010. Nyt komissio ehdottaa, että 31. joulukuuta 2011 asti se olisi koskien lemmikkieläinten kuljetuksia sekä jos sisällä kolmansiin maihin. Sitten ehdotetaan, että tämä transitioregiimi, sen pitäisi 2019 joulukuuta siis olla voimassa. Pidennyksen loppu 31. joulukuuta 2011. Tämä sopii paremmin sen ajan kanssa yhteen, kun komissio aikoo lopettaa EUn rahoituksen rokotusohjelmille, jotta voidaan juuria sylvaattinen raivo tautikohtaisi jossakin jäsenvaltiossa, joka on siis pää raivotautiongelma EU-ssa. Joten riippuen tilanteesta, komissiolla on mahdollisuus ottaa mahdollisesti käyttöön muita tauteja koskevia toimia, mutta myöskin komissiomenettelyiden puitteissa, jos tarpeen. Teknisiä muokkauksia, mukaan lukien lemmikkielinen yksilöintinen artiklassa 1.1 ja 1a liitteessä komission ehdotuksessa tekniset vaatimukset raavatarturokotukselle 1.2 artiklassa ja 1b liitteessä komission ehdotuksessa ja komistologiaproseduurit, jotka 5.1 artikla 1a artikla 1.8 komission ehdotuksia palaan siihen äsken. Minä ehdotan, että komissio hyväksymme komission ehdotuksen. En pyri jättämään mitään tarkistuksia, vain kolme teknistä muutosta, jotka minulla tässä mietinnössäni on, jotka kirjoitusvirheistä komission ehdotuksessa juontuvat. Jos katsotte kolmea tarkistusta, kaksi niistä liittyvät tähän sanaan terveys vain, tarkista yksi, terveyteen liittyviä toimenpiteitä, koskien muita tauteja, sama kakkosessa – terveyteen liittyvät toimenpiteet. Ja kolmas tarkistus, jossa puhutaan lemmikkieläimistä asettava karentiiniin. Siinä oli jätetty sanoja pois. Minä ehdotan tarkistuksena, että ne laitetaan mukaan. Paitsi jos ne on saatettu vaatimusten mukaisesti kuuteen artiklan mukaan sen jälkeen, kun ne on tuotu yhteisöön. Joten komission ehdotus on selkeästi perustuu siihen, että on haluttu ennaltavarautumisen periaatetta soveltaa. On otettu huomioon terveysnäkökohtiin liittyvät sisämarkkinoihin ja lemmikkieläinten vapaaseen liikkuvuuteen. Eri politiikan optiot, niitä on verrattu toisiinsa, komissio on ottanut huomioon, EFSAn lausunnot otettu huomioon, ja kuten on sanottu, niin siirtymäjärjestelyn ehdotettu päättymispäivä myötä antaa mahdollisuus siihen, että se rahoittamisen loppumisen kanssa justeraa paremmin yhteen, mutta infrastruktuuri voidaan myöskin muuttaa ja saada henkilökuntaa uudelleen kouluttaa vähitellen siihen, että otetaan soveltaminen uudelleen joten kaiken kaikkiaan olen ehdottamassa, että hyväksymme komission ehdotuksen ilolla kollegoilta otan kysymyksiä vastaan ja odotan innolla sitä, että kuuntelen kommentteja. Varjoesittelytä yksi kesko, kysymys olisi komissiolle koskien, kuten mainitsin siellä aiemmin, yksi A-liite ja artikla 1.8 komission ehdotuksessa. Kysymys on otettu esille epävirallisesti minun kanssa, epäoikeudellisen yksikön kanssa sanamuodosta Yksi a liite, sitä voidaan mahdollisesti muuttaa äh, sääntelyprosessin puitteissa ottaen huomioon artiklat, jotka sanottiin Turkille liian nopeasti. Tämä on otettu esille epäkohtaisesti minun kanssa, että pitäisikö ehkä sanoa mieluummin äh, valvonnan kattava äh, sääntelyprosessi mieluummin. Voiko komissio tästä sanoa, mitä tästä ajattelette? Kiitoksia. Merci. Kiitos esittelijä. Ehdotan, että annamme puheenvuoron Rova Penis Vilmutille ja sen jälkeen Rova Syjälle ja sitten komissiolle. Rova Vilmut. Thanks very much. I'll be ex- Paljon kiitoksia. Esitän kommenttini hyvin lyhyesti, koska tämä ei näytä olevan kiistanalainen asia asetustekstissä määritellään ne säännöt, jotka liittyvät jäsenvaltioiden välisiin eläinkuljetuksiin. Kyse on lähinnä raivotautiasioista ja me pyydämme 18 kuukauden poikkeusajan jatkamista tiettyjen jäsenvaltioiden osalta silloin, kun ne päättyy 31. kesäkuuta 2010. Tämän siirtymäkauden avulla voidaan päästä tästä eurooppalaisesta tähän eurooppalaiseen rokotuskampanjaan Tämä ei aiheuttanut ongelmia ainakaan varjoesittelyiden kokouksissa, joten olen valmis tukemaan komission esittämää ehdotusta ja olen valmis myöskin hyväksymään esittelijän pienimuotoiset muutokset. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Rosulia. Okay. Kiitos äh, puheenjohtaja itse varjoesittelijänä EPPstä äh, tuen Rova Brönnin äh, kantaa. Tätä tekstiä ei ole syytä muuttaa. Ja haluan vielä esittää erityiskiitokset siitä, että Roland vastasi ja kärsivällisesti kaikkiin esittämäni kysymyksiin. Eli tuen häntä täysipainoisesti. Paho. Herra Nikolson. Thank you very much, Madam Chair. I can also... Uh... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin voin tukea tätä tekstiä. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Toteasin sen verran, että monet, ainakin kotiseutuilla, ne ovat sitä mieltä, että kotieläimet ovat maailman tärkein asia. Ja he pitävät hyvin tärkeänä asiana ainakin heille. On hienoa, että komissio on päättänyt tarkistaa tätä lainsäädäntöä, jotta tässä myöskin salli, päästään tähän riittävän suojelun tasoon. Ja tähän aikataulutukseen palaan myöhemmässä vaiheessa, mutta toivoisin, että näitä tiukempia määräyksiä voitaisiin soveltaa silloin, kun eläimet kulkevat näillä alueilla tai näiltä alueilta tänne meille, koska on erittäin tärkeää pitää raivatauti pois Euroopan unionin alueella, alueelta. These important terms that we are... Mehän keskitymme lähinnä itsemme suojeluun raivotautia vastaan – ja on edistystäkin saatu aikaiseksi muun muassa ongelman poistamisen saralla monissa jäsenvaltioissa ja toivottavasti 2011 loppuun mennessä olemme saavuttaneet toivotut tulokset, eli että olemme päässeet eroon tästä ongelmasta, mutta siihen asti on tärkeää saada tämä jatkoaika käyttöön. Harmonisointia tarvitaan, ei ainoastaan tällä, vaan myöskin muilla alueilla. Siitä ei ole hyötyä vain ja ainoastaan hyötyä eläimille ja ihmisille. En esitä minkälaisia tarkistuksia, kuten sanottu, varjoesittelijöiden kokouksessa päästiin hyvään konsensukseen. Mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille. Nyt olemme tehneet työtä 18 lisäkuukauden saamiseksi. Paljon työtä on jouduttu tekemään, mutta Jos rabiksesta päästään kokonaan eroon, niin silloin voimme toimia eri tavalla. Meidän ei täytyy käydä läpi tätä koko prosessia nykyisellään. Ehkäpä komissi voisi ottaa tämänkin asian esille silloin, kun se vastaa näihin kommentteihin. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Herra Host Selhard. Meine Damen und Herren. Kiitos paljon. Olen sitä mieltä, että se mitä esittelijä esitteli on kunnossa, mutta siitä huolimatta komission raportin kanssa minulla on ongelma. Viime vuosina on hyviä edistysaskeleita saavutettu raivotautiasiassa, jos vertaan tilanteeseen kymmenen vuotta sitten, niin ihan paradigman muutos on ollut. Melkeinpä ei raivotautia enää ole ollenkaan. kun sitten kissoja ja koiria kuljetetaan tietysti, ta, täytyy kontrollilla rajoilla, se on välttämätöntä. 2011 se on ihan tarpeellisempaa. Paperit täytyy tarkastaa, ihan selkeät säännöt täytyy olla, ja ne myös on. Mutta käytännössä olen kokenut, että juuri niissä valtioissa, Iso-Britannia haluaisin mainita, jossa nämä poikkeussäännöt ovat sovellettuina, niin siellä on lisäsääntöjä saa ottaa käyttöön, niin osittain aika kovia toimenpiteitä viedään läpi. Jos dokumentti ei ole täytetty oikein, niin jotain puuttuu, niin kuusi viikkoa suljetaan eläin karanteeniin ja omistaja ei edes tiedä, mitä siinä pitäisi tehdä. Miten tätä pitäisi säännellä? Kuuden viikon jälkeen omistaja saa ihan päästään sekaisin olevan eläimen. Komissiolta tiedustelisin, että miksi tämä pidennys halutaan. Kontrollit ovat rajoilla ihan hyvä, mutta nyt äänestetään siitä, että tietyt jäsenvaltiot saavat ankarampia toimia toteuttaa. Se, mitä kansallista kuulen henkilöistä, jotka henkilöiden kanssa, äh, eläinten kanssa matkustavat, niin heitä kiusaavalla tavalla raja, rajoilla kohdellaan. He eivät, ja tässä en ole samaa mieltä, että tämä ei ole tarpeen, että tämä pidennys sitten pitäisi olla loppu tälle mahdollisuudelle yksittäisille jäsenvaltioille. Meillä olemme juurineet raivotaudin Euroopasta on sisämarkkinat, eikä voi olla niin, että useat jäsenvaltiot uusia poikkeuksia haluavat, koska haluavat ne diktatorisesti toteuttaa. Monsieur Michel Tremopoulos, puis... Herra Tremopoulos ja sitten komissio. Kiitos puheenjohtaja. Tämä hanke käsittelee terveydellisiä seikkoja ja sitä, miten äh, <clears throat> raviesta vastaan on syytä äh, varustautua. Tässä on nyt lähinnä puhuttu kissoista ja koirista, mutta muitakin kotieläimiä tietysti meillä on olemassa. Ja, ja, ja samoin meidän pitäisi myöskin varmistaa se, että luonnossa luonnonvaraiset eläimet eivät saisi tartuntaa joillakin alueilla. Ongelma on suurempi. Toisaalta tiedämme myöskin sen, että käytännöllisesti katsoen noin kolmasosa näistä säännöistä <clears throat> koskee myös muita eläimiä. Ainakin Kreikassa meillä on sellainen käytäntö, että on annettava selkeä ilmoitus siitä, jos eläimiä kuljettaa mukanaan. Mutta niin kuin sanottu, mielestäni tämä ehdotus on hyvä. Kiitos näistä kysymyksistä ja sitten komissio, olkaa hyvä. Grazie signora Presidente, grazie alla... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hänen tekemästä työstä ja myöskin äskeisestä selvityksestä ja siitä, että hän piti Euroopan komission ehdotusta hyvänä. Niin kuin muutkin puhujat näyttivät antavan melkoisen laajan tuen Euroopan komission ehdotukselle. Kiitos niin ikään siitä. Tämä on aika rohkaisevaa koska kyse on toimenpiteestä, joka parantaa koko Euroopan raivotauti tilannetta. Euroopan komissio on jo rahoittanut näitä toimia ja todella ripeästi olemme saaneet aikaiseksi toivottavat tulokset. Tarkoituksena on luonnollisesti päästä kokonaan eroon tai ainakin vähintään rajoittaa sen levinäisyyttä luonnonvaraisiin eläimiin – ja, ja myöskin kotieläimiin ja luonnollisesti myöskin ihmisten tartunnat halutaan välttää. On äärimmäisen mukavaa korostaa nyt tätä myönteishenkistä etenemistä. Toi, olisi toivottava, että muutkin hankkeet etenisivät yhtä jouhevasti kuin tämä raivotautiongelma ja sen käsittely. Me pyrimme harmonisoimaan täysin eläinten kuljetukset nimenomaan nyt kotieläimet ovat tässä yhteydessä kyseessä, niin kuin tiedätte, ja, ja vielä siinä hengessä, että äh, tämä säännöstö ei koske kaupallisia kuljetuksia. Joissakin jäsenvaltioissa on vielä käytössä erilainen säännöstö, ja me haluamme päästä siitä eroon. Olemme antaneet kuitenkin äh, aikataulullista pidennystä tietyille jäsenvaltioille – ja sitä kautta heillä on mahdollisuus parantaa hetkistä vallitsevaa rabiestilannetta. Tietyillä valtioilla on siis tällä hetkellä käytössä siirtymäkausijärjestely, mutta niiden on joka tapauksessa otettava käyttöön myöskin sähköinen järjestelmä – vuoden 2011 heinäkuussa viimeistään. Euroopan komissio suostui siis pidentämään siirtymäaikajärjestelyä, mutta siitäkin on kuitenkin ennen mitä myöhemmin päästävä eroon. Mitä taas muihin kysymyksiin tulee, esimerkiksi herra Tremopoluksen kysymys siitä, mihin tällä lopulta pyritään, mi- mihin, mihin ratkaisun tällä lopulta pyritään. Ja, ja hän halusi vielä selken, sel, selvitystä siihen, koskeeko tämä pelkästään kotieläimiä vai myös muita. Kyllä, molemmat ryhmät tulevat tässä katetuksi. Ylipäätään eläinterveys ja, ja vedessä elävät eläimet on myöskin kysymys, jota Euroopan komissiossa – on käsitelty esimerkiksi direktiivi 2006-88 on yksi esimerkkeistä ja vuoden 2008 ja 2009 aikana asia on myöskin viety eteenpäin. Esimerkiksi kalajauhon käyttöä on säädelty hiljattaisen uuden asetuksen myötä. Euroopan parlamenttikin sen hyväksyi ja sama koskee neuvostiota aivan pikaisesti siitä saadaan myöskin julkinen äh, <clears throat> ilmoitus äh, unionin virallisessa lehdessä ja sieltä herra Snellhatkin voi hakea vastauksen kysymyksinsä. Komitologia kysymyksiin liittyen antaisin puheenvuoron Anna Markulle kollegalle oikeusyksiköstä, jos puheenjohtaja sen salli. Pas de difficulté. Ei mitään ongelmaa. Um, as, as you can see, Annex one... Kuten näette, niin liite 1a sisältää teknisluonteisia sääntöjä, erityisesti tekniset spesifikaatiot kuljetuksiin näihin transpondereihin liittyen. Haluaisimme kiinnittää huomioon siihen seikkaan, että kun katsotaan artikla 4a ja 14, niin niissähän viitataan näiden liitteiden vaatimuksiin. Näistä käy ilmi, että jos yksi A-määräyksiä ei noudateta, niin silloin lemmikkieläimen omistaja voi tarjota, tai hänen tulisi tarjota muita mahdollisuuksia transporterin lukemiseksi. Eli nämä eivät ole täysin sitovia määräyksiä. Lisäksi tarkennettakoon, että komission tarkoituksena oli alun alkaenkin varmistaa, että tavallista sääntelymenettelyä käyttää nämä määräykset muotoiltaisiin. Lisäksi kiinnittäisimme huomioon toiseen liitteeseen tässä ehdotuksessa, jossa kerrotaan ravintotin vastaisten vastaisista rokotusmääräyksistä ja tähän liittyy parlamentaarinen tarkastelun varauma. Ja tästäpä syystä komissio onkin päättänyt jättää nämä teknisluonteiset liitteet 1a tavalliseen sääntelyn menettelyn piiriin kuuluvana toimintana. Kiitoksia. Minut. Kiitos. Ja sitten vielä, jos haluatte käyttää loppupuheenvuoron, esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very, very much indeed. Uh, Kiitoksia. Kirjaimellisesti muutama minuutti. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja muita puhuneita jäseniä ystävällisistä sanoista ja kiitän komissiota vastauksistaan kysymyksiini. Minä uskon myös, että mietintöni soveltamisala ei voi käsitellä näitä kysymyksiä, joista kysyttiin, koska kyse on e- muut kuin kaupalliset kuljetukset. Aikataulukysymyksistä, jotka herra Nicholson ja Schnell ottivat esille, EFSA-raporteista on selkeää, että yksi löydyt tapaukset jossakin valtioissa raivotaudista, niin komissio tämän perusteella on ryhtynyt ohjelmiin yhteisen tukemisen sellaisiin, että on oikein, että komissio ehdottaa, että siirtymätoimi, siirtymäjärjestely pitäisi jatkaa siihen aikaan asti, kun nähdään, että nämä ohjelmat olisivat sitten tavoitteensa saavuttaneet. Joten toivottavasti tähän kysymykseen olen nyt vastannut, jonka ihmiset ottivat esille. Jos ei, niin hyvin mielelläni missä vaiheessa tahansa annan selvityksiä. Kiitos. Kiitokset äh, esittelijälle äh, kaikesta äh, tehdystä työstä. Tarkistusten jättö päivä 9.11. kello 12. Ympäristövaliokunnan äänestys 1.12. Itressä 20. Ai ai ai, nyt olen kiinniä lukemassa vääriä päivämääriä. Eli 11.11. kello 12 on tarkastusten jättöpäivä ja ensimmäinen 12 taas äänestys. Sitten eteenpäin. Seuraava on kohta Euroopan yhteisön energiainfrastruktuurin liittyvät investointihankkeet. Toivoisin, että voisimme käydä tämän tekstin läpi 15 minuutissa, koska sen jälkeen esityslistalla seuraa biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskeva mietintö. Niinpä annankin puheenvuoron pidemmittä puhetta herra Marjo Pirilolle. Viisi minuuttia riittäne vai miten on? Farò mm, più breve possibile. Kyllä vaan, puhun mahdollisimman nopeasti, arvon puheenjohtaja ja kollegat. Energiapoliittiset näkyvät ja poliittiset tar- äh, tarkoitukset äh, ja nimenomaan se, että pyritään energian miksi. Tämä kaikki edellyttää sitä, että infrastruktuuria uudistetaan. Asetusehdotus ja Euroopan komission ilmoitusjärjestelmä ehdotus näistä investointeihin liittyvistä seikoista. Nythän tiedätte, että kyseessä on siis asetus 25 337. Sitä kautta tuodaan esiin tarve antaa kaikki tiedot äh, käyttöön. Oli sitten kysymys varastoinnista, bio polttoaineiden kuljetuksesta tai muusta vastaavasta toiminnasta. Näiden toimien kautta Euroopan komissiolla on entistä paremmat mahdollisuudet harjoittaa analysointia, ympäristövaikutusarvio, toteuttaa ympäristövaikutusarvioita ja ylipäätään tehdä arviointeja Euroopan unionin energiatarjonnasta. Asetus äh, koostuu 13 artiklasta ja, ja parista liitteestä. Artikla 6 nojalla ne tiedot, jotka on annettava viranomaisten tietoon, ovat äh, luottamuksellisia tietoja, mutta eivät kuitenkaan mitenkään kaupallisesti äh, vaarallisia. Komissiolla on oikeus julkaista ne Kakkosartiklassa puhutaan määritelmistä ja pyritään siihen, että tiedot, annetut tiedot ovat myöskin harmonisoituja. Ilmoitusjärjestelmään liittyvät säädöt on löydettävissä kohdasta viisi. Vaikkakin asetus on hallinnollinen luonteeltaan, olen siitä huolimatta halunnut esittää tarkistuksen artiklaan 5 jossa äh, puhutaan ympäristöarvion vaikutuksen laatimisesta, koska haluan varmistaa sen, että äh, asian toteutus äh, tapahtuu oikeudenmukaisesti. Edelleenkin artiklaan 5 liittyen pidän tarpeellisena sitä, että ilmoituksen sisältyy todelli, todennäköisen päivämäärän ilmoittamisen lisäksi myöskin suunnitelma siitä, miten käytöstä poisto aiotaan toteuttaa ja missä aikataulussa. 5.1.2 kohtaan liittyen vielä muutama sana varastoinnista – siihen liittyen on annettava selkeät määrät rajat. Kysymys ei siis ole pelkästään tuotantolaitoksen koosta. Tiedot on annettava aivan koosta riippumatta. Ja nyt sitten vielä yleisesti ottaen toteaisin sen verran, että ilmoitusjärjestelmä ei luonnollisesti pitäisi johtaa kustannusten kasvuun, ei tuot, tuottajalle, eikä niin ikään myöskään Euroopan komission, komissiolle. Niin kuin tiedätte, tämän kaiken tarkoituksena on edesauttaa investointien jouhevampaa toteuttamista. Luonnollisesti suosittelen myöskin entistä parempaa koordinointia ja tietojen välitystä varsin mieluusti otan vastaan vielä lisää ehdotuksia, jos kollegat niitä haluavat esittää. Toivon mukaan nyt puhun sopivissa aikarajoissa. Kyllä. Kyllä vaan se meni varsin synteettisesti. Sitten herra Vaksu. Elnök asszony, köszönöm a szót. Az idő rövidsége miatt nem a alap. Kiitoksia. Esitän asiani hyvin lyhyesti. Muutama sananen tarkistuksista ja komission ehdotuksista. Tarkistuksiin liittyen korostetaan ympäristön terveyttä. Ja kun katsotaan tarkemmin tätä kyseistä tarkistusta, kun muun muassa infrastruktuuriin liittyvät tiedot ja aikataulutukset otetaan esille, niin miksei tämän lisäksi oteta muita tietoja tähän mukaan? Eli että muita tietoja lähetettäisiin toimijoille. Koska silloin voitaisiin tietää, mistä infrastruktuurista on kyse – jotta he voivat sitten huomioida nämä seikat myöskin investointisuunnitelmissaan. Tämä tieto olisi näille taloudellisille toimijoille tärkeitä, mutta kun katsomme tarkistusta, niin siellä viitataan ympäristön vaikutusarviointiin. Ympäristön korjaustoimenpiteisiin toimenpiteitäkin vaaditaan ja minä uskonkin, tämä ei ole alkuperäisen ehdotuksen ja tavoitteen asettelun mukainen ajatus, mutta tätä mahdollisuutta halutaan nyt kuitenkin ymmärrettävistä syistä käyttää hyväksi. Eli että tällaisia tutkimuksia vaaditaan teetetettäväksi tässä syntyy ikään kuin tällaista päällekkäistä työtä ja tämä mielestämme ei ole järkevää, kun katsotaan esimerkiksi kohtaa viisi. Mitä energialähdettä käytetään? Jos fossiilisia polttoaineita käytetään, niin silloin tästä pitää raportoida siinä mielessä, että missä määrin hiilidioksidin pääsee syntyy. Jos käytetään ydinvoimaa, niin silloin voisimme vaatia esimerkiksi sellaista tietoa, siis jotain muita tietoja. Ymmärrän tietenkin, mihin komissio tällä pyrkii mutta en tiedä, onko tämä nyt todellakin tämän alkuperäisen tavoitteen asettelun mukainen ratkaisumalli. Kiitoksia. Kiitos. Pyytäisin seuraavia puhujia puhumaan lyhyemmin pari minuuttia, jos teille vaan sopii, herra Brodi. Kyllä, vaan varsin lyhyesti voin puhua, arvon puheenjohtaja. Kiitokset herra Pirilolle hänen esityksestään. Olen täysin samalla linjalla tarkistusten kanssa. Sen sijaan aikaisempaan äskeiseen eh, puheenvuoroon liittyen totesin seuraavaa. Euroopan komission on nyt selvitettävä, mitä tälle tiedotukselle ja tiedotteelle oikeastaan tehdään. Järkyttävä määrä aloitteita esitetään ja ne liittyvät eh, energiaresursseihin. Ymmärrän, että uudistuvia energialähteitä halutaan käyttää niin paljon kuin mahdollista on – ja myöskin erilaisten energiamuotojen toistensa täyttä, täydentävyyttä halutaan kannustaa ja, ja lisätä. Ajatellaan vaikkapa tuulienergiaa ja vesienergiaa, niiden yhteiskäyttöä sillä tavoin, että pystytään takamaan mahdollisimman laaja uudistuvien energialähteiden käyttö ja myöskin jatkuvuus energian saannissa. Eli kaiken kaikkiaan energiavaroja halutaan käyttää mahdollisimman järkiperäisesti ja, ja optimaalisesti. Ajattelen vaikkapa yhteisön käyttöä tai, tai muita toimintatapoja. Haluaisin vielä hieman lisäselvitystä komissiolta siitä, mitä näillä peräänkuulutetulla tiedoilla, ilmoitusjärjestelmän mukana tuomilla tiedoilla tehdä Aiotaanko mahdollisesti yhteen käyttö kapasiteettia lisätä vai mikä tässä nyt on taustalla? Tietysti kaasuverkostoonkin voidaan tätä samaa, samaa järjestelmää toteuttaa. Eli tehtävistä on vielä paljon. Herra Kut. Uh, thank you, Madam Chairman, and thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä lausunnosta, kun hän on tehnyt hienon työn, erityisesti osoittaessaan esille erityisvaikutukset ympäristöön, koska olen todellakin sitä mieltä, että tulevina vuosina investoinnit energiainfrastruktuuriin ovat hyvin olennaiset, jotta saadaan uusiutuvat tavoitteet 2020 ei pelkästään se, vaan pitemmällä aikavälillä, kun todellakin ajatellaan sitä, että saadaan siirtyminen uusiutuviin, niin todellakin täytyy saada ratkaisevia investointeja infrastruktuuriin energiassa, erityisesti verkkoihin, sähköverkkoihin. Nämä investoinnit ovat olennaisen tärkeitä uusiutuvien tavoitteen saavuttamisen kannalta. Ja siinä mielessä on tärkeää pitää yllä tuki sille ihmisten puolelta, että investoinnit tehdään niin, että ei äh, vahingota ympäristöä. On myös että jos katsotaan valintoja, että pitäisikö korvata rakentaa uutta infrastruktuuria vai pitäisikö modernisoida olemassa olevaa infrastruktuuria, niin se on myös hyvin tärkeä arvio, joka komissio pitäisi tehdä. Ja sen vuoksi tämä data on hyvin tärkeää. Meillä oli paljon lisältävää siihen, mitä esittelijä on tämän lausunnon osalta tehnyt. Yksi lisähuomio olisi minulla. Se on nimittäin laatu artiklan 6 mukaisissa tiedoissa ja julkisuus pitää vähän tarkemmin sanoa, että miten avoimia haluamme olla. Ja komissio aikoo olla datan kanssa. Nyt se toteaa, että se saattaa julkaista tiedon. Meidän pitäisi olla selkeämpi tässä, että ne tiedot, jotka voi olla julkisesti käytössä, pitäisi tehdä julkisesti saataville niin, että kaikki käyttäjät pystyisivät ottamaan huomioon nämä tiedot kautta Euroopan. Merci, monsieur. Kiitos sitten esittelijä. Haluatteko vastata näihin esitettyihin huomioihin? Todella nopeasti. Ensinnäkin haluan esittää äh, anteeksi pyynnön siitä, että huomannut ensimmäisen äh, puhujan äh, sukunimeä. No, tarkistuksiin liittyen tässä todetaan, että, että äh, selkeät äh, suunnitelmat äh, muutostoimenpiteistä on annettava ja sitä silmällä pitäen on olemassa erityistä lainsäädäntöä. Joten ensimmäisen kysymyksen esittäjälle tämä lienee riittävä vastaus. Ei tämän tiukempaa muotoilua varmasti pysty tarjoamaan. Herra Brody, kiitokset. Käsittääkseni te viittasitte varsin paljon laajempaa kysymysvyyhtiin kokonaisuuteen ja Euroopan komissiolta ehkä löytyy siihen eh, vastaus. Mutta niin kuin sanottu, eh, nythän meillä on kysymyksessä pelkästään eh, lausunto ITRE-valiokunnalle. Sitten vielä artikla 6. Mielestäni se on varsin selkeä Siinä puhutaan tietojen julkaisemisen välttämättömyydestä. Mutta jos tässä ajattelemme jotakin uutta maata, u- uutta maata, jossa esimerkiksi ainoastaan yksi yritys harjoittaa tällaista toimintaa, tietojen keruu voi olla hieman hankalaa ja arkaluontoista, jos se valvonta ei ole. Ja, ja tästä syystä kohta kuusi muotoiltiin niin kuin se on nyt muotoiltuna. Kiitos, kiitos lausuna laatijalle. Sitten vielä aikataulu 9.11. kello 12 tarkistusten jättöpäivä ja äänestys meidän valiokunnassamme ensimmäinen 12. Itteressä 27.1. ja täysistuntokäsittely helmikuussa 2010. Nyt ehdotan, siirtymistä seuraava esityslistan kohtaan aiheeseen biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö. Annan puheenvuoron esittelijällemme rouva Krista Klaas. Olkaa hyvä. Rapport. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Äh, mir Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minulle sanottiin, että komissio voisi alkuun esitellä komission ehdotuksen. Ehkäpä tämä sopisi meillekin paremmin. Kiitoksia. Madame Klasse, absolument aucun problème. Kyllä se vaan sopii. Voimme pyytää ensin komissiolta ja kantaa. Bonjour, merci. Uh, opportunity to present. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden lyhyesti esitellä komission ehdotus biosiideistä ja sääntelystä asetuksesta. Yhteenvedossa ehdotukset tälle asetukselle. Siinä pyritään rakentamaan osatekijät, jotka toimivat hyvin kahdeksan vuoden aikana toimeenpanovaiheessa olemassa olevan lain osalta, joka tietysti täytyy pitää yllä, mutta ehdotus ilmeistä syistä sen täytyy arvioida arvioida ne elementit uudelleen, jotka eivät niin hyvin ole toimineet, ja käsitellä niitä yksityiskohtaisesti. Tavoite uuden arvioinnista on kahtalainen. Toisaalta edelleen suojella ympäristöä, mikä on tärkeä osatekijä. Olemassa oleva direktiivi tietysti on jo saavuttanut korkean tason suojelun ympäristön ja terveyden osalta, mutta me ajattelimme, että oli tarvetta lisäparannuksille ja myöskin tiettyjä porsaanreikiä sulkea, joita ne olemassa olevassa lainsäädännössä on. Tämä on se ensimmäinen päätavoite. Toinen päätavoite, on, joka on myös hyvin tärkeä, on rajoittaa nykyistä, nykyisiä suuria kustannuksia, liitänäiskustannuksia, jotka nykyisestä direktiivistä tulevat, mutta samaan aikaan pitää yllä korkea suojelun taso ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Molempia täytyy kokea käsi kädessä. Vaikutusten arvioinnissa käsiteltiin eri vaihtoehtoja ja tultiin johtopäätökseen, että kaikki politiikkalohkot ja vaihtoehdot, jotka valittiin, niillä pyritään vähentämään toimialan kustannuksia, paitsi yhdessä rajoitetussa tapauksessa, joka liittyy käsitteeseen treated articles, jota myöhemmin selitän enemmän. Mutta kokonaisvaikutus on se, että siinä vähennetään kuluja toimialalle. Ehdotus integroi myös parhaat käytännöt muista laeista, erityisesti torjunta-aineet REACH ja jossain määrin myös EMEA-asetus. Jos käyn lyhyesti läpi kaksi päätavoitetta – ympäristönsuojelun sivuus ja kulujen vähentäminen ympäristönsuojelun osalta. Nämä treated articles ovat tärkeä osatekijä, koska tällä hetkellä voi tuoda tuotteita, jotka on biosiilituotteilla käsitelty, joita ei ole hyväksytty Euroopassa. Ja silti tällä hetkellä ei voida valvoa tätä. Ja olette saattaneet nähdä lehdissä, lehdissä viime vuonna on ollut tapauksia jossa jalkoja tai sohvia ovat olleet sellaisia, jotka ovat aiheuttaneet allergioita kuluttajille. On jopa sairaalahoitoon jouduttu. Tämä tulevaisuudessa nykyyrityksen puitteissa on asia, jota ei enää ole, koska kaikki käsitellyt tuotteet biosidituotteilla täytyy merkitä sillä, merkitä niin, että merkillä, joka sanoo, että ne on näin käsitelty. Biosiidiaine pitää myöskin olla sellainen, johon on saatu lupa, koska tähän mennessä kenkien kohdalla tätä ainetta ei olla, oli sellainen, jota ei ollut hyväksytty. Ja tämä porsaanreikä täytyy täyttää, että paremmin voitaisiin ihmisten terveyttä suojella. Tämä siis käsitellyt tuotteet asiasta. Nämä vaarallisimmat tuotteet, niitä ei voida enää hyväksyä, paitsi hyvin rajoitetussa olosuhteissa, jotka hyvin selkeästi määritellään ehdotuksessa. Vaarallisimmat aineet, ne ovat poissulkemiskriteerien alla. Sitten ympäristösuojelun osalta on vielä tärkeää tämä arviointi, joka on hyvin tärkeää, koska se perustuu korvaavuuden periaatteeseen. Mikä tahansa tuote, johon kuuluu aineita, jotka ovat korvauskandidaatteja, ne täytyy korvata muilla tuotteilla, jos, ne halutaan, jos niillä halutaan saada auktorisointi. Ja tällä pyritään sille, että suljetaan pois markkinoilta vähitellen kaikki tuotteet, joissa on vaarallisimpia aineita mukana. Joten yhteenvetona suojeluosuus. Tietysti lisää voidaan yksityiskohtia voidaan käsitellä, jos niin halutaan. Sitten suurempi tehokkuus ja kuluttajien pienentäminen tuoteauktorisointi. Ehkäpä pitäisi muistuttaa lyhyesti, että biosiidilainsäädäntö on kahtalainen. Toisaalta on auktorisointi aineille ja sitten on auktorisointi lopputuotteelle, joka tuodaan markkinoille, joka sisältää nämä aineet, siis sama lähes kuin torjunta-aineissa. Koskien auktorisoinnista luvan saamisesta tuotteille toimialalle, tässä virtaviivaistetaan kaikkia proseduureja millä parannetaan oikeusvarmuutta toimialalle, mutta myöskin jäsenvaltioille. Yksi esimerkki vain, joka mielestäni on aika hämmästyttävä, että tällä hetkellä nykyisen direktiivin puitteissa ei ole määräaikaa jäsenvaltioille, jonka puitteissa sen pitää tuote hyväksyä. Tai hyväksyä, se niin hyväksyä. Ei ole määräaikaa. Tietysti jäsenvaltiot eivät odota turhaan, mutta markkinointi- ja oikeusvarmuusnäkökulmasta on tärkeää, että toimiala tietää suunnilleen tämän aikataulun tuotteen lopulliselle hyväksynnälle. Tämä tuota aktualisoinnista yleensä. Sitten meidän edutuksessamme on niin, että jotta haluttaisiin virtaviivaistaa edelleen ja vähentää kuluja, niin EKA, siis Helsingin kemikaalivirasto tekee kes, keskitytön auktorisoinnin. Tätä ehdotetaan niille tuotteille, jotka sisältävät näitä uusia aineita, joita tulevaisuudessa markkinoidaan – Kaksi kategoriaan rajoituttiin tarkoituksella. Ensinnäkin, kun halutaan nähdä, että miten se toimii, koska nämä lauruitsijat voivat mennä ekan kautta tai jäsenvaltioiden kautta ja uusien aineiden kohdalta, jotta voidaan olla tehokkaita, niin näyttää meille hyvin tärkeältä, että mennään suoraan keskitettyyn proseduuriin. Ja kolmas syy on se, että varmistetaan se, että kemikaalivirastolla on keinot ja mahdollisuudet täysin olla tehokas tässä järjestelmässä. Sitten on ehdotus paremmasta tehokkuudesta, niin siinä olemme myös virtaviivaistaneet kaikki säännökset, jotka koskevat keskinäistä hyväksyntää niin, että toimialan ei välttämättä tarvitse mennä jokaiseen jäsenvaltion erikseen saadakseen lopputuotteelle hyväksynnän, mutta jos toimiala valitsee niin, että se menee jäsenvaltioon hakemaan tuotehyväksyntää, niin toiset jäsenvaltiot sitten hyväksyvät sen luonnollisesti, ellei sitten ole hyvin hyvät perustelut sille, että eivät hyväksy. Keskinäinen hyväksyntä näin siis täytyy toimia paremmin ja proseduuriehdotuksessa on paljon selkeämpi. Meillä on pakolliset eläinkokeiden osalta tietovaatimukset ovat myös parannetut, jossa tiettyjen yritysten ei tarvitse antaa kaikkia tietoja riippuen tuotteista, mutta tämäkin on paremmin selvitetty ehdotuksessa. On myös säännös sille, että maksurakenne olisi harmonisoitu paremmin, mukaan lukien maksut jäsenvaltioissa, ja on myös periaate maksujen vähentämisestä pk-yrityksille, koska tietysti täytyy ottaa huomioon se, että monet yritykset ovat pk-yrityksiä kooltaan. Ja yksi osatekijä vaikutusten arvioinnissa oli se, että nykyiset kustannukset nykyisen direktiivin puitteissa voivat vahingoittaa suhteettomalla tavalla pienempiä yrityksiä. Ehkäpä sitten vielä lopuksi muutamme direktiivin asetukseksi, jotta voidaan eliminoida tarve siirtymäajalle mutta tärkeämpää on se, että voidaan välttää hallinnollista rasitetta, joka transpositioon liittyy, ja vieläkin tärkeämpää on se, että voidaan varmistaa se, että yhtenäisellä tavalla sovelletaan tätä, mikä on erityisen tärkeää tuotehyväksyntävaiheessa, jossa tarvitaan selkeät määräajat ja selkeät määritelmät. No sitten lopuksi sanoisin vielä ehkä sen, että muutokset menettelyyn proseduuriin ehdotuksessa pääasiassa koskevat tuotevaihetta, hyväksyntää aineille. Me on direktiivin puitteissa käsittelyssä tällä hetkellä ja niin sitä jatketaan, kunnes uudelleenarviointi olemassa olevien mark- aineiden markkinoidesta on ohi. Ja jotta voidaan kaikkia, kaikkien aineiden tuottajia voidaan kohdella tasa-arvoisesti, niin tarkoituksella perustuvalla tavalla emme muuttaneet sitä, miten aineet hyväksytään. Että enemmän tai vähemmän sama järjestelmä voidaan pitää olla, joka toimii tällä hetkellä. Kun samaan aikaan yritetään varmistaa se, että kulut vähenevät ja ympäristön suojelutaso pysyy hyvällä tasolla, kuten aikaisemmin selitin. Nyt haluan päättää tähän ja ehkäpä sitten minulla tulee mahdollisuus selventää vielä tiettyjä näkökohtia vielä lisää, jos tarpeen. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank an die Kommission, Frau Pucci. Ähm, Paljon kiitoksia komissiolle. Nyt puheenvuoron saa esittelijä Rova Klass. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollega Butsia tästä lyhyestä, mutta silti kattavasta asiakirjan esittelystä ja kiitokset myöskin mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua täällä tänään ilman sen kummempaa asiakirjaa. Tärkeintä on kuitenkin, että ihmiset tiedostavat, mistä on kyse, eli mistä on kyse, kun puhutaan biosidivalmisteista. Ja mielestäni on hyvä asia, että nyt pikkuhiljaa päästään tässä linkitettyä tähän vanhaan direktiiviin. Vuonna 1998 laadittiin huono teksti byrokraattisine ja pitkine käsittelyaikoineen ja nyt on hienoa, että pääsemme korjaamaan tätä tekstiä, koska teksti piti sisällään liian monia virheitä. Keväällä päätimme jatkoajasta vuoteen 2014 asti. Määräajat eivät olleet tietomäärien mukaisia ja toivottavasti tällä muutoksella tästäkin ongelmasta päästään eroon. Arvon kollegat, meidän täytyy pohtia, minkälainen merkitys biosidivalmisteilla on. Meidän täytyy tiedostaa tämä asia. Biosideja tarvitaan terveys- ja hygieniatavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ja joka paikassa, jos idea on tarjolla. Ja olin yllättynyt, että tästäkin tuotteesta löytyy biosidea. Me olemme siis parlamentissakin hyvin hygieniatietoisia, eli biosideja löytyy joka puolelta. Ne kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme, jopa koko yhteiskuntaamme, erityisesti nyt desinfiointiaineena tai tuholaistorjunta-aineena – ne suojelevat meitä sairauksilta. Ja suuri asukastiheys ai, edellyttää juuri tämän tyyppistä suojautumista kulkutaudelta. Liikkuminen lisää bakteerien ja virusten liikkumista maailmanlaajuisesti ja toivottavasti voimme myöskin suojautua nykyiseltä ongelmalta. Meidän täytyy katsoa, miten saamme myöskin elintarvikkeista hyvin säilyviä ja myöskin eri laiteistoja on puhdistettava. Infektioita ei saa välittää sairaaloiden kautta. Meidän täytyy varmistaa, että olemassa olevia ongelmia voidaan poistaa. Mutta kun katsotaan biosideja, niin niitä voidaan käyttää myöskin suojeluaineena, kuten esimerkiksi puunsuojeluaineena kumissa, nahkassa ja myöskin muualla niitä käytetään. Eli voidaan sanoa, että biosidivalmistajat käytetään hyvin laajalla rintamalla. Kyllä, arvon kollegat, biosidit ovat myöskin vaarallisia. Ne ovat myöskin vaarallisia, koska ne tappavat muun muassa sieniä, mutta niiden tarkoituksena on suojella ihmisiä. Biosidien tehtävänä on tuhota tuholaisaineita, niiden täytyy olla tehokkaita ja tästäpä syystä ne ovat myöskin usein vaarallisia. Ja tästäpä syystä me tarvitsemme tiukkaa sääntelyä. Meidän täytyy pohtia, mitkä ovat hyödyt ja haittatekijät. Tämä ei saa johtaa siihen, että biosidia käytetään kaikkialla ja aina, vaan meidän täytyy pohtia, että onko käyttö järkevää. Ei sillä tavalla, että käytetään paljon, kyllä siitä on hyötyä, koska me tiedämme, että palvion voi olla joskus hiukan liian paljon. Meidän täytyy myöskin kestävältä pohjalta käyttää biosidejä ja katsoa, minkälaisia vaihtoehtoisia tuotteita olisi käytettävissä. Arvoisat kollegat, kyse ei ole niinkään siitä, että me suojaudumme biosideiltä, vaan enemmänkin kyse on siitä, että me saamme suojaa biosideen kautta ja tätä suojaa meidän tulisi pyrkiä nauttimaan. Jos täit vaivaavat, niin kyllä täitä vastaan täytyy taistella, mutta meidän täytyy ensin kokeilla täikampaa ennen kuin tartutaan jonkinlaiseen täitappaja-aineeseen. Holzschutzmittelskandal Anfang der 80er Jahre. 80-luvun alkupuolella käytettiin blindaan aineita punsuojeluaineena, mutta sen jälkeen tilanne, tilanne on muuttunut. Meillä on olemassa tiukkoja käyttöönottovaatimuksia. Me tarvitsemme ympäristöystävällisempiäkin suojeluaineita. Nykyään käytetään uusia teknologioita, kuten nanoteknologiaa. Ja tätä täytyy tarkastella hyvinkin tarkkaavaisena, sillä nanohiukkaset kyllä kulkeutuvat ihon allekin ja vesistöihin. Meidän täytyy tukea innovoivaa toimintaa ja tutkimustyötä, ei estää sitä, vaan tukea sitä. Ja minä uskon, että me tarvitsemme myöskin vesistöihin ajautuneiden biosidien tutkimustyötä. Siihen liittyen on olemassa liian vähän tietoa käytettävissä ja asetuksen tarkoituksena on, niin kuin komissio oikeutetusti sanoi, löytää harmonisointia ja tehokkaimpia ja yksinkertaisempia käyttöönottomääräyksiä. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että jatkossakin komis- jäsenvaltiot ovat vastuussa hyväksyntämenettelyistä. Vain vähäisten riskien tuotteiden osalta käytetään Euroopan laajuista hyväksyntämenettelyä. Ja komissio totesi myöskin, että me haluaisimme vähentää kustannuksia. Se on hyvä asia, mutta tällä hetkellä ei mitään sen tyyppistä ehdotusta tekstissä ole. Tämän hetkellä, tällä hetkellä kustannukset ovat huomattavat ja 3-5 miljoonaa euroa maksaa tällainen aineiden tutkimus ja mitä maksuja, mitä maksuihin tulee, ne ovat noin 400 000 per aine. Ja sitten vielä lupamenettelyt 90-200 000 ja ynnättynä tämä tarkoittaa sitä, että 3,5-5,6 miljoonaa euroa on lopullisen laskun summa. Ehkä olen laskenut tässä väärin, mutta komissio korjatko minua, jos olen tulkinnut näitä lukuja väärin. Jos kustannukset ovat todellakin tätä luokkaa, näin suuria, niin tuskinpa ihmettelette, jos erinäiset yritykset lopettavat tutkimustyön. Me tiedämme, että biosidin markkinoilta löytyy monia, tut, no, monia aineita ja soveltamisaloja, ja on vaikea nähdä metsää puilta. Ja me tiedämme, että nämä suuret kustannukset johtavat myöskin siihen, että niiden kautta saavutettava taloudellinen hyöty ei ole nopeasti saavutettavissa. Meidän täytyy katsoa myöskin, minkälaisia riskejä biosidivalmisteet tuovat mukanaan. Mitä tulee näihin kriteereihin, ne ovat tiukkoja, mutta oikeutetusti. Mutta kun katsotaan kohtaa 5c, siellä ei mainita tuholaismyrkkyjen osalta mitään sen kummempaa. Ei myöskään silloin, jos ympäristölle tai terveydelle syntyisi suurempia ongelmia, jos näitä aineita ei käytettäisi. Erityisesti rikaruohon ja muin esimerkiksi eteläisillä alueilla esiintyvien erittäin vaarallisten hyönteisten aiheuttamat ongelmat, niin kyllä niiden vastaiseen taisteluun tarvitaan laaja-alaista lähestymistapaa. Me tiedämme, että dengue, kuume ja punki, punkien aiheuttamat ongelmat vaativat moni tai laaja-alaista biosidivalmisteiden käyttöä. Me tiedämme, että aineiden käyttö johtaa myöskin resistenssin vahvistumiseen näissä äh, kasveissa ja eläimistössä, esimerkiksi hyönteisissä. Me tiedämme, että tämä asia on otettu huomioon muun muassa keskusteluissa ilmastonmuutoskysymyksistä ja tämä taas vaikuttaa terveysseikoihin ja artiklassa 159 viitataan muun muassa siihen, että on erittäin tärkeää käyttää suojavaatteita ja suojausta tarjoavia aineita, suihkeita ja muita. Me tiedämme, että trooppiset sairaudet ovat Etelä-Euroopassa jokapäiväistä elämää. Ja kun katsomme päätöslauselmatekstiä liittyen ilmastosuojelutoimintaan, niin se ei saisi olla ristiriidassa tämän nyt pöydällä olevan tekstin kanssa. Komissio on ottanut jo omia ehdotuksiaan tähän tekstiin, joka vähentää kilpailun vääristymistä. Euroopassa valmistetut aineet voidaan käsitellä vain ja ainoastaan nykyisten määräysten mukaisesti, ja komissiohan on jo viitannut siihen, että tutkimukset ovat osoittaneet että meidän täytyy ottaa käyttöön myöskin tiukempia tuontimääräyksiä. Mutta se, että käytetyt tuotteet tai käsitellyt tuotteet merkittäisiin erityisellä tavalla, niin siitä täytyy vielä keskustella. Me kuitenkin tiedämme, että tuotteita saadaan valmistaa vain siten, että ne siinä yhteydessä noudatetaan kaikkia meidän tiukkoja määräyksiämme. Ja kuluttajan pitää pystyä luottaa tähän, että määräyksiä on noudatettu. Ja niin sanotussa biocity passissa pitää olla mainittuna kaikki ö, käytetyt aineet, mutta en usko, että tämä tulisi koskaan toimimaan, koska se olisi aivan liian byrokraattista. Biosideja käytetään terveydensuojelussa ja näitä käytetään jokapäiväisessä elämässämme. Ja olen vakuuttunut, että biosideja tarvitaan jatkossakin ja asetusehdotuksen avulla voimme optimoida biosidien käyttöä ja vähentää riskiä. Ja toivon, että monia erilaisia kommentteja voidaan täällä esittää tähän aiheeseen liittyen. Kiitoksia. Dankeschön, Christa Klaas. Kiitoksia, Krista Klaas, tästä kattavasta esityksestä komission esitykseen. Nyt varmaankin ryhmien varjoesittelijät haluavat puheenvuoron ja Dan Jörgensen on ensimmäisenä tehnyt näin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle myös ja Rova Klassille. Rova Klass pusui pitkään ja intohimoisesti positiivisista puolista ja iloista, joita liittyy biosideihin. Ja Minäkin tunnustan kyllä, että biosidit ovat tärkeitä ja niillä on hyvin hyödyllisiä vaikutuksia ja käyttöjä modernissa yhteiskunnassa. Mutta silti olen sitä mieltä, että esityksesi on hyvin oireellinen siinä mielessä, kun ajatellaan tätä keskustelua, joka oli silloin, kun torjuntainen lakia ja säädettiin viime toimikaudella – Tämä on keskustelu. No, se riippuu minusta siinä mielessä, että jos sanon, että halleluja, Rova Klaspion todellakin on luojan lykky, eikä sillä ole mitään huonoja vaikutuksia, niin, mutta en niin aio tehdä. Koska täytyy muistaa, että Biosydit ovat kemikaaleja, joita käytetään, jotta voidaan häiritä organismin toimintaa tai ne tappaa. Tämä pitäisi aina pitää mielessä, koska tästä saadaan aina muistutus siitä, että biosidit todellakin voivat myös olla hyvin vaarallisia. Niillä voi olla hyvin negatiivisia vaikutuksia kansanterveyteen ja ympäristöömme. Ja sen vuoksi juuri minun mielestäni on hyvin positiivista, että komissio toteaa, että tämä on yksi prioriteeteista lainsäädännön uudelleenarvioinnissa. Minun täytyy kuitenkin silti sanoa, että minulla on sellaista tunnetta, että tämä heijastuisi ihan täysin tässä ehdotuksessa. Esimerkiksi, jos katsoo tasapainoa sen välillä, että mitä tehdään kulujen vähentämiseksi ja verrataan sitä siihen, mitä tehdään, jotta voidaan parantaa terveyden ja ympäristön suojelua. Niin, minun mielestäni on ilmeistä, että keskiössä on ensin mainittu, ei toiseksi mainittu. Jos esimerkiksi katsotaan eri artikloja, vain kolme luotelmakohtaa on kohdassa ympäristönsuojelu ja yhdeksän luetelmakohtaa kulujen vähentämisessä. Jos katsotaan myös näitä varsinaisia sisältöjä, niin monet varmasti ovat samaa mieltä kanssani, että tasapaino ei ole sopusoinnussa näiden johtopäätösten kanssa, jotka esititte lausunnossanne. Mutta silti minun täytyy sanoa, tai ilolla sanon, että myös erityisen positiivisia osatekijöitä ehdotuksessa on esimerkiksi se, että on hyvin positiivista se, että nyt ovat nämä käsitellyt tuotteet otettu mukaan. Tämä on hyvin tärkeää ja olen sitä mieltä, että sitä täytyy tukea, ehkäpä jopa tätä näkökohtaa vielä voimistaa edelleen. Erityisheikkouksia, joita tässä näen, on kieli. Että keskiössä pitäisi olla enemmän se, miten minä argumentoin, eli ympäristö ja terveys, mutta miten määritelmät ovat, miten, mikä miten sanamuodot tässä ovat liian heikkoja. Esimerkiksi kun puhutaan vähäisestä, vähäisen riskin määritelmästä. Se, miten sanamuoto nyt on, se saattaisi aiheuttaa vastakkaisia vaikutuksia. Niin, olenko ylittämässä aikaani? Kyllä. Ajattelen, että tässä on jotain muuta melua. Ei kun kuusi, puheenjohtaja kuusi, puheenvuoropyyntöjä vielä on, joten muille jää kaksi minuuttia. Okay. tässä minua provosoi. Tietysti siis suuntaviivat korvaaville tuotteille ovat liian heikot. No, jääköön tähän. And, uh... Kiitoksia Jan. Corin Lepauska. Yksi minuuttia. Monsieur le Président. Uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mon Voin jatkaa suoraan siitä, mitä Dan juuri äsken totesi. 50 000 biosidivalmistetta on tällä hetkellä olemassa niin kuin kasvinsuojeluaineidenkin osalta ihmiset käyttävät näitä muualla kuin maantaloudessa. Eli tästäpä syystä tässä täytyy käyttää tiukkoja määräyksiä, koska nämä biosidivalmisteet voivat olla vieläkin va- vaarallisempia. Tietenkin maatalous voi tarvita omia tuotteitaan, kasvinsuojelu- ja tuholaismyrkkyjä, mutta tilanne on toinen. Jos edistystä on havaittavissa, niin silloin minun mielestäni meidän tulisi viitata muun muassa tiedon avoimuuteen, mutta minun mielestäni poikkeuksia on olemassa liikaa. Ja joka tapauksessa kuluttajan on tiedotettava kaikista mahdollisista vaaratekijöistä. Siksi minun mielestäni hanke on aivan liian rajoittava tässä mielessä. Minulle nämä seikat ovat tärkeitä ja toisekseen halusin vielä mainita myöskin sen, että olisi syytä olla todella paljon tiukempia vielä tuot, äh, autorisoitujen tuotteiden äh, tyypin osalta, koska näillä kaikilla seikoilla on valtavat äh, vaikutukset kansanterveyteen ja meillä on josta paitsi ennakkotapauksia tällaista <clears throat> ongelmakysymyksistä ja toivon mukaan pysynyt sitten aika rajoissa. Miseri niin myös kaksi minuuttia. Niin, puheenjohtaja. Täällä on jo useampaan otteeseen puhuttu samasta asiasta, mutta kaikkea ajaa on mielestäni jo tässä nyt johdonmukaisuus. Se on aivan välttämätöntä biosidituotteiden yhteydessä. Niin kuin äsken kuultiin Rova Klassin suulla. Nämä vaikuttavat terveyteen, hygieneen ja, ja kaikkeen ihmisen kannalta tärkeän, joten on oltava todella tarkkana, ettei sekoiteta asioita toisiinsa. Nyt sitten vielä muutama keskeinen asia, joita on syytä korostaa keskustelussa, nimittäin jäsenmaiden vastuu, kun tuotteille annetaan lupia – ja myöskin aktiivisten substanssien eh, poissulkiminen. Nämä kaksi tasoa ovat eh, asioita, joihin eh, pureuduttiin tosiaan todella tiiviisti tuholaismyrkkyjen yhteydessä. Ja nyt tässä yhteydessä asiaan ei niin <clears throat> suurella innostuksella näköjään olla pureutumassa. Kun tuholaismyrkystä oli puhe, niin silloin hyväksyttiin auktorisointimenettelyt. Nyt taas tässä yhteydessä meidän on edellytettävä pakollista molemminpuolista hyväksyntijärjestelmää. Joten toivoisin, että tässä yhteydessä oltaisiin yhtä tiukkana kuin viime kerralla tuholaismyrkkien yhteydessä. Ne olosuhteet, jotka kussakin paikassa vallitsevat, on myöskin otettava huomioon. Jotkut jäsenmaat saavat erilaisia mm, poikkeusjärjestelymahdollisuuksia. Ne voivat ainakin muokata sääntöjä omat olosuhteensa mukaan huomioon ottaen. Minun käsittääkseni on todella outoa, että tuholaismyrkkyjen yhteydessä tilanne oli täysin erilainen. Nyt tässä yhteydessä peräänkuulutetaan keskitettyä lupajärjestelmää ja taas tuholaismyrkkyjen yhteydessä jokainen jäsenmaa vastasi lupamenettelystä itsekseen. Ja nyt taas täysin to, to, toisenlainen menettely on näköjään tässä parempi. Joten niin kuin sanottu, jäsenmaiden itsemääräämisoikeus tyrkätään syrjään nyt näiden biosidituotteiden yhteydessä. Ja entä sitten aktiivisten aineosien ulos jättäminen? Tiettyjä tuholaismyrkkyjen yhteydessä esitettyjä aineita ei nyt tässä yhteydessä haluta ottaa mukaan. Esimerkiksi saastuttavat aineet on jätetty ulos. Si- No niin, ja vielä viimeinen nanoteknologiaan ja liittyvä kysymys. Se on välttämätöntä ottaa mukaan. Se on jo Brodi. Vittorio, Vittorio Kiitos puheenjohtaja. Itse aion tutkia Euroopan komission ehdottamaa tekstiä vielä tarkemmin, mutta selvä on, että pidän todella tärkeänä sitä, että voidaan ottaa käyttöön keskitetty lupa, luvan myöntämisjärjestely ja järjestelmä kansallisen järjestelmän rinnalle. On selvää, että <clears throat> erilaiset eh, lupamenettelymuodollisuudet eh, perustuvat eh, materiaalien erilaisuuksiin, joten yksi silmäinen lähestymistapa ei tässä käy laatuun. Biosidien osalta eh, tilanne on muuttumassa jatkuvasti ja myöskin ilmastonmuutos eh, tuo mukana esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen, niin kuin tiedätte kaikki. Ja siksi me tarvitsemme biosideja, jotka pystyvät sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, muuttuneisiin olosuhteisiin. Meillä on olemassa tutkimuksia siitä, että jotkut biosidituotteet pystyvät harjoittamaan selektiivistä <clears throat> valintaa ja, ja niiden vaikutukset ihmisiin ovat taas aivan erilaiset kuin muiden. Mutta niin kuin sanottu, tässä kohtaa voi ainoastaan esittää kiitokset Rova Klassille ja e, Euroopan komissiolle palataan asiaan uudemman kerran. Kiitoksia sitten kollega Rossi. Kiitos puheenjohtaja. Haluan käyttää äh, puheenvuoron nyt työjärjesty, työ, töiden liittyen. Onko tässä sopiva hetki vai, vai pikemminkin myöhemmin? No, jos nyt sopii, niin varsin lyhykäisesti seuraava asia. Toivoisin, että puheenjohtajistossa äh, tutkittaisiin äh, sellaisia tilanteita, kun meillä nyt tässä esimerkiksi on kyseessä. Materiaalia on valtava määrä, siinä yhteydessä on puututtava peliin. Meillä oli tänään täällä esimerkiksi komissaari vierailu ja muutenkin meillä on valtava asia äh, asioiden lista esityslistalla. Aiheet ovat arkaluontoisia, tärkeitä ja niin poispäin. Mielestäni ei voida näin lyhykäisesti käsitellä näin tärkeitä asioita. Siksi toivoisinkin, että jatkossa äh, muissa yhteyksissä asiat käsitellä järkiperäisemmin. Nythän aihe, on mitä arkaluontoisin, koska voi käydä niin, että synnytämme todella suuria ongelmia alan toimijoille. Varsinkin kun tähän liittyy vielä oikeudellisia määräyksiä. Tässä todetaan, että että Euroopan unionissa voidaan käyttää biosidituotteita ainoastaan, jos ne on hyväksytty unionissa. Kuitenkaan kaikkia biosidituotteen aineosia ei ole mahdollista valvoa. Ja samanaikaisesti peräänkulutan kuitenkin analyysiä siitä, mitä vaikutuksia niillä on ympäristölle ja ihmiskeholle – kun puhutaan näin vakavista asioista, meidän onkin oltava varmoja siitä, että tiedämme, mitä valvotaan, miten valvotaan, eikä pelkästään Euroopan unionissa, vaan myöskin unionin ulkopuolella. Siitä jo sovittiinkin, mutta jollei meillä ole tehokasta valvontajärjestelmää käytössä, me voi olla, niin voi olla, että lopputulos on se, että eurooppalaiset yritykset joutuvat kärsimään tästä. Vaiskava. Kiitokset sitten Anja Kiitokset, kiitokset Krista Klaasille tästä kattavasta alustuksesta. Tarkistuksen tarkoituksena on lisätä terveyden suojelua ja ympäristön suojelua, ja se on kaiken A ja O tässäkin tarkistuksessa. Niin kuin Dan Jörgensen totesi, niin biosidit sisältävät tuotteet on otettu huomioon mutta vanha biosididirektiivi oli monelta osin ongelmallinen ja kaikkia ongelmia ei voitu poistaa edelleenkin. Tähän liittyy suht paljon byrokratiaa, kustannuksia ja menettelytapavaatimuksia. Ja innovointiakaan ei ole tähän asti ollut juuri nimeksikään. Ja kuten sanottu, parannukset eivät löydy kaikkialta ja muutama esimerkki näistä kohdista. Kun katsotaan ehdotusta, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jatkossakin biosidivalmisteet hyväksyttäisiin kansallisella tasolla vain silloin, kun kyse on vähäriskisistä tuotteista, niin kuin täällä sanotaan, niin silloin sovelletaan EU-laajuista hyväksyntämenettelyä. Mielestäni tavoitteen pitäisi olla se, että me pääsemme eurooppalaisella tasolla harmonisointiin, eli että meillä on yhtäläiset suojatasot kaikkialla. Silloin olisi, oltaisiin päästy lähelle kansalaisia kilpailuasetelmat olisivat tasaväkiset ja nyt kaikki tekevät niin kuin parhaakseen näkevät ja jos vastavuoroinen tunnustaminenkaan ei toimi, niin se johtaa oikeastaan siihen, että me tässä järjestelmässä pääsemme yhtenäiseen Eurooppaan. Tämä pätee myöskin vanhaan direktiiviin mutta aikanaan päästiin aimoharppaus kohti harmonisointia. Se puuttuu kuitenkin tästä, ainakin kuluttajien näkökulmasta katsottuna ja myöskin yritysten näkökulmasta katsottuna puhun tässä siis PK-yritysten kilpailumahdollisuuksista. Mitä tulee omistusoikeuksiin, meidän täytyy löytää tekijänoikeuden ja muiden intressien välinen tasapaino, eli ettei eläinkokeita tehdä turhaan, ja mitä tulee sitten poikkeusratkaisuihin, niin käymme samaa keskustelua kuin kasvinsuojeluaineidenkin käsittelyn yhteydessä. Minua haittaa se, että täällä keskitytään oikeastaan vain ja ainoastaan tähän vaara-analyysiin. Kosmetiikkadirektiiviä käsiteltäessä lähdettiin tästä riskin arviointi näkökulmasta ja sitä tulisi käyttää myöskin tässä. Kiitoksia. Für die Kommission, wenn Sie will, Frau Puske. vielä muutama minuutti, jos näin halutaan. Rova Puske, olkaa hyvä. Uh, I apologize. Thank you, Mr. President. Thank you very much for giving... Kiitoksia puheenjohtajasta. Sain puheenvuoron jälleen hyvin lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä, varjoesittelijöitä sekä muita jäseniä siitä, että he yleisellä tasolla ehdotusta tukevat ja niitä tavoitteita, jotka haluamme saavuttaa. On oikein jossain määrin, että painotus on enemmän kulujen vähentämisessä, mutta ei ympäristön ja suojelun kustannuksella, koska olemassa oleva direktiivi, jos se olisi vähemmän aiheuttaisi vähemmän kustannuksia, niin tämä nyt saavuttaisi. On tärkeää huomata, että jos olemassa oleva direktiivi olisi tehokas, niin ympäristö- ja terveyssuojelu saavutettaisiin suurimmalta osin. Se, mitä teemme, on, että teemme järjestelmästä tehokkaamman. Ja tämä selittää sen, että miksi saatte sen vaikutelman ja miksi enemmän luetelmakohtia. Mietin muuten, missä paperissa, toivottavasti ei tässä puhemuistiossani, Ehkäpä tässä oli todellakin enemmän ulotelmakohtia kustannusvähentämisessä, mutta komissiolle on selkeä se, että se ei ole sen kustannuksella, että on korkea ihmisten terveydensuojelun taso ja ympäristö on hyvin tärkeä, kuten Rova Klaas myös pain, painotti. On myös tärkeää painottaa kuultuani jotenkin kommenttia. Biosiditoimiala on hyvin, er, siellä on hyvin erilaisia yrityksiä siellä on kasvinsuojeluaineiden käyttöjä ei kuitenkaan aina maataloudessa, puistoissa, kaupungeissa hyvin erilaatuista. Tietysti yleisellä tasolla voi tietysti olla poikkeuksia. Sen paikallinen tai alueellinen luonne on vähemmän tärkeä kuin maataloudessa. Tämä pitäisi ottaa huomioon. On tuotteita, joita voidaan käyttää kautta yhteisen ilman, että paikallinen osatekijä tulee kuvaan mukaan. Joten se selittää sen, että missä näin voidaan tehdä, niin laajempi auktorisointi, siihen pitää pyrkiä. Olemme ehdottaneet myös vakaampaa, tiukempaa eh, keskinäisen hyväksymisen järjestelmää. Meistä tämä olisi parempi sopeutunut eh, tähän biosydektiivin luonteeseen, kun se on niin moninainen. Tästä voidaan tietysti keskustella enemmänkin. Haluaisin myös kiittää tuesta käsitellylle tuotteille yksi jäsen painotti sitä tarvetta, että täytyy kuluttajia suojella. Juuri tätä haluamme tehdä artiklalla käsitellyistä materiaaleista. Vähäisen tuotteiden määrittely on todellakin, todellakin tärkeä ja säännös on myös tärkeä, yhtä tärkeä ensinnäkin, koska halutaan tukea sitä, että käytetään piensidin tuotteita ja niiden markkinointi, jotka ovat vähemmän vaarallisia – ja auttaa myös pk-yrityksiä. Keskitytyllä menettelyllä se on helpompaa nimittäin pienille yrityksille pyrkiä tutkimukseen ja innovointiin näiden tuotteiden osalta, kuten herra Prodi myös painotti. Yleisellä tasolla olemme sitä mieltä, että piensyrit ovat yhtä tärkeitä ja kunnio- kaikilla kunnioituksella torjunta kohtaan niin enemmän kuin ne niistäkin vastaan, koska niissä on suurempi osatekijä, joka liittyy kansanterveyteen, desinfektis, Niin, kun puhutaan desinfiointiaineista ja niin edelleen. Mutta en sano, että pyöryntäaine tai biosidit olisivat vähemmän tärkeitä kuin pyöryntäaineet, eh, mutta siellä on enemmän kykyisessä pk-yritykset ja alan kuva on monimuotoisempi. Varmaankin Rova Klassin kanssa täytyy vielä laskelmia tehdä. Kustannukset voivat olla korkeat, se on totta. Ehdotuksella pyritään niitä pienentämään. Ja sitten ne valmistajat, jotka, tai ne toimijat, jotka tuovat tuotteita markkinoille, usein ovat pk-yrityksiä paljon enemmän kuin sellaisia niin kuin ne yhtiöt, jotka alkuperäisen aineen valmistavat. Ne ovat usein suuria kemian yhtiöitä, mutta nämä niin kutsutut formulaattorit ovat usein pk-yrityksiä ja todellakaan emme halua rasittaa niitä enemmän kuin tällä hetkellä. Nykyisessä järjestelmässä niitä rasitetaan ja tuote. Auktorisointi on halvempaa kuin aineiden auktorisointi, joten siinä mielessä oli tärkeää käsitellä tietenkin. Toivottavasti olen pääkommenttini pystynyt esittämään näistä hyvin hyödyllisistä huomioista ja todellakin innolla odotan jatkokeskustelua, jotka varmaankin ovat rakentavia ja kiinnostavia. Eh. Rouva Kirlingin varjoesittelijänä unohdin. okay, Chairman. I won't take it. Ei pahaittaa. En ota tätä henkilökohtaisena loukkauksena. Niin, voin olla suoraan yhteydessä kollega Klaasis, Klaasiin ja toivoisin, että sitten seuraavan keskustelukierroksen aikana minä olen heti ensimmäisenä puhujaluettelossa. Something to say, because we... Krista, haluatko sanoa jotain? Ehkäpä puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin vielä kiittää näistä puheenvuoroista ja panoksista keskusteluun. Hyvin näen nyt ja aikaisemminkin sen tiesin, että tästä täytyy puhua keskustella. Iloitsen keskustelusta. Tänään ajattelin, ajattelin että molemmat eivät vielä tätä asetusta edes olleet lukeneet, niin kuin se ehdotus nyt on. Iloitsen myös lasku, äh, laskemisoppitunnista komission kanssa. Matematiikkatunnista komission kanssa. Siinä varmaankin löydetään yhteistä pohjaa ja Lyödään päämme yhteen ja varmaan ratkaisu siinä löydetään, koska tavoitteissa emme ole kaukana toisistamme standardeista, kansanterveydestä on kyse ja olemassa olevat standardit halutaan myös pitää yllä. Jos tämän järkesseen tulee se vielä mukaan, niin sitten tulee vieläkin kattavampi juttu. Kiitoksia paljon. Kokous on päättynyt. Huomenna yhdeksältä jatketaan.